Okay, guys, we'll get started. No niin, hyvää huomenta arvon kollegat. Voitaisinkohan aloitella? You have the draft agenda. Esityslistan luonnoksen olette saaneet ja se varmaan voitaneen hyväksyä. Hyvä, näin päästäkin esityslistalla seuraavaan kohtaan. Komission ilmastotoimien pääosaston puheenvuoro ilmailun kysymyksistä. Elina Badram on paikalla. Kuten näette, väkeä on paikalla mutta ei hirveästi tiedä, että mitä ajattelen näistä yhden kokouksen viikoista, mutta parlamenttia ei, eivät minun näkemykseni hirveästi kiinnosta, mutta tällainen tämä hölmöjärjestelmä nyt vaan sattuu olemaan. Joten olkaapas hyvä, arvoisa komission edustaja. Äh, kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Minulla on etuoikeus saada tällainen puheaika nimittäin heti ensiksi torstai-aamuna. Todellakin, kuten tiedätte, komissio on hyväksynyt ehdotuksen, jolla muutettaisiin EUn päästökauppajärjestelmää. Tämä hyväksyttiin 16. lokakuuta. Ehdotus on reaktio ICAON yleiskokouksen päätöslauselmaan, joka, jonka ICAO hyväksyi 4. lokakuuta. Tuossa päätöslauselmassa ICAO mainitsee, että tieteellisten tutkimusten perusteella päästöjä pitää vähentää ja myös ilmailualan pitää osallistua. On hyvä ottaa huomioon, että ilmailun päästöjen ajat, äh, ennustetaan kasvavan 500-800 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2005 verrattuna ja siksi EU on ottanut käyttöön ilmastopolitiikkansa ja etenkin päästökauppajärjestelmän. Tämä on nyt sitten teollisuuden ennuste. Kuten tiedätte, IATA vuotuisessa yleiskokouksessaan tämän vuoden heinäkuussa hyväksyi päätöslauselman, joka myös tunnustaa markkinaperustaisten mekanismien tarpeen. Ja mainittiin myös, vuoteen, että vuodesta 2020 lähtien pitäisi käyttää tällaisia toimia, ja tällaisia toimia tarvitaan ICAOn tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä teollisuuden näkökohdassa näette melko kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi uuden teknologian suhteen. Uusi teknologia vaikuttaisi huomattavasti päästöjen vähentämiseen. Tämä on melko kunnianhimoinen tavoite teknologian suhteen, mutta samalla kuitenkin markkinapohjaiset toimet tunnustetaan. Ja tässä on nyt sitten meidän kattavuusalueemme. Me katamme tässä EUn ja ETAn lentopaikat sekä kolmansien maiden lentopaikat. Ja näin vuoden 2008 direktiivi on ö, alueellisesti suhtautunut asiaan ja sitten lentoteollisuus on tämän direktiivin tästä direktiivistä kannellut ja kuitenkin tuomioistuin on vahvistanut sen. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti me olemme aina sanoneet, että meistä monenvälinen lähestymistapa on keskeistä. Me olemme odottaneet kansainvälistä lähestymistapaa, jotta voisimme linjata sitten ETSn tähän globaaliin lähestymistapaan myönteistä ICAon 2013 yleiskokouksessa lokakuussa oli se, että hyväksyttiin, hyväksyttiin aie ottaa vuodesta 2016 lähtien käyttöön tai vuodesta 2016 lähtien kehittää tällaista markkinapohjaista tointa, mutta valitettavasti lä- edistystä ei ollut alueellisen toimen suhteen. 2020 päätöslauselmassa puhutaan neuvotteluista ja kuulemisista MBMn toteuttamisen puitteissa. Ja sitten toiseksi puhutaan näistä vähimmäissäännöistä, de minimissäännöistä, niin että nämä tällaiset kehittyvät maat, joilla on vähemmän kuin yhden prosentin osuus kansainvälisestä ilmailusta, voitaisiin äm, jättää pois näiden toimien piiristä. Kuten sanoin, me olemme sijoittaneet ö, paljon tähän toimintaan ja me jatkamme työtä asiantuntijaryhmissä. Viimeisten puolentoista vuoden aikana EU ja jäsenvaltiot ovat osallistuneet aktiivisesti teknisten asiantuntijoiden työhön, jotta, jotta mm, voisimme sitten kehittää tätä globaalia mekanismia. Me aiomme ottaa sidosryhmät, kuten teollisuus, tutkijat ja kansalaisyhteiskunta myös mukaan tähän toimintaan, jotta vuoteen 2016 mennessä meillä on täytäntöpanon päätös, jotta voimme jatkaa globaalin toimen suunnittelua. Mutta voi kuitenkin tunnustaa, että me emme ole vielä sopineet kaikki, kaikista aineksista tässä kansainvälisessä sopimuksessa ja kaikkien sidosryhmien pitää vielä tehdä ö, paljon työtä. Me, sitten ehdotukseemme me olemme ehdottaneet sellaista järjestelmää, joka rajoittaa ETSn kattavuutta. Ja nyt kun odotamme tällaista kansainvälistä sopimusta, Tämän vuoden päästöjen suhteen me käytämme tällaista siirtymäaikaa niin, että voimme tehdä nämä tekniset valmistelut. Ja tänä vuonna siis ehdotuksemme kattaa pelkästään ilmailun etä Euroopan talousalueen sisällä. Sitten kun tekniset valmistelut on saatu aikaiseksi ja voimme kertoa kaikille toimijoille tästä lainsäädännöstä. Me aiomme ottaa käyttöön järjestelmän, joka koskee etan sisäisiä ö, lentoja ja, si, siis, ja lennot kolmansiin maihin ovat katettuja vain siinä suhteessa, minkä matkan ne lentävät etan sisällä. Ja meille on tästä alueellisuuden, alueelliperiaatteen ulkopuolisuudesta puhuttu paljon viime vuonna ja toivottavasti tätä vastaan voimme nyt vaikuttaa näin. Ja sitten nämä de minimis säännöt ICAon päätöslauselmasta olemme ottaneet mukaan, eli tietyt maat saavat poikkeusoikeuden. Tietysti tämä järjestelmä on ö, ajallisesti rajallinen ja se linjata, linjataan ikaon menetelmiin. Ja sitten nämä kattavuudet, eli ö, etan sisäiset lennot ja ne lennot, jotka ö, suuntautuvat EU-jäsenvaltioiden syrjäisimpiin alueihin, ovat tässä katettuna. Ö, Aikaisemmin kattavuus oli täysimääräistä ja nyt tällä uudella ehdotuksella haluaisimme kattaa esimerkiksi lennot Lontoosta ja esimerkiksi jos lennetään Lontoosta San Franciscoon, tuosta lennosta 8,7 prosenttia päästöistä olisi järjestelmän piirissä. Nuo ovat ne päästöt, jotka ovat, äh, äh, aiheutuvat etan alueella. Eli kaikki etan alueen ulkopuoliset päästöt eivät kuulu tämän järjestelmän piiriin. Kun lentokone lähtee etan ilmatilasta, päästöjä ei enää käsitellä tämän järjestelmän piirissä. Tämä, tässä vielä sitten esimerkki tästä tämän järjestelmän kattavuudesta. Varmasti huomaatte että tämän Islannin tilanteen, sillä tässä välissähän on kansainvälisiä vesialueita. Eli me ehdotamme, että heti kun ähm, lento lähtee Norjan ilmatilasta, se ja siihen asti, kun sen tulee 12 meripenikulman päähän Islannin ilmatilasta, tämä vä- välimatka ei ole järjestelmän piirissä. Ja sitten kun lentokone lähtee taas jälleen Islannin ilmatilasta 12 peri- meripeninkulman päästä, niin sitten järjestelmä taas ei päde. Eli me, me käytämme tällaista kahden vuoden tarkkailusykliä niin, että toimijat voivat sopeutua tähän uuteen järjestelmään ja myös niin, että toimivaltaiset viranomaiset ja komissio voivat tehdä nämä tarvittavat laskelmat juuri näiden kolmansien maiden matkojen suhteelliseen päästöjen suhteen. Toinen, meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa, vaihtoehtoa eli tämä nykyinen MRV-järjestelmä ja sitten nämä arviot päästöistä etan tai EUn ilmatilassa. Me lisäksi erotamme poikkeuksia vähäisten päästöjen aiheuttajille, jotka ö, siis aiheuttavat vähemmän kuin tuhat tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tämä aiheuttaa sen, että, aiheuttaa sen, että vähemmän kuin 0,2 prosenttia hiilidioksidipäästöjä ei oteta järjestelmän piiriin. Ja tämä siis todellakin vähentää huomattavasti hallintotaakkaa toimivaltaisille viranomaisille ja lisäksi sellaisille päästöjen aiheuttajille, jotka aiheuttavat vähemmän kuin 25 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. E- ehdotetaan poikkeusta, ne voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, joka perustuu eurokontrollin tukivälineeseen. Ja, ja sitten tietysti vapaita päästöoikeuksia rajoitetaan suhteessa tähän uuteen kattavuuteen, eli kolmansiin maihin suhtaut- suuntautuvat matkat ovat ö, mukana vain siinä suhteessa, kun ne tapahtuvat EUn ilmatilassa. Sitten aikataulusta. Meillä on tällä hetkellä, me katamme nykyisessä lainsäädännössä täysimääräisesti matka, matkat kolmansiin maihin. On tärkeää, että me nyt nopeasti pääsemme tulokseen. Me tarvitsemme tämän ehdotuksen. Se pitää hyväksyä vähin, viimeistään huhtikuussa 2014. Näin voidaan antaa oikeusvarmuutta ja olisi oikein hyödyllistä, jos saisimme hyväksyttyä tämän lainsäädännön, jonka pohjalta voisimme viestiä sekä ilmailutoimijoille että kolmansille maille meidän lähestymistapamme. Transponointi kansalliseen lainsäädäntöön vaatii kolme kuukautta sen jälkeen, kun parlamentti ja neuvosto on hyväksynyt lainsäädännön. Ja ensimmäinen ö, määräaika tämän ehdotuksen piirissä sääntöjen noudattamiselle olisi vuoden 2015 alussa. Näin voitaisiin raportointi- ja valvontajärjestelmään tehdä tarvittavat muutokset. No tästä kaikki minun osaltani. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gross. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä komission alustuksesta. Tähän voisi sanoa vaikka ja mitä, joten vain muutama kommentti. Alkuun toteaisin, että tässä nyt on kuitenkin todettava, että EUn toimenpiteet kansainvälisellä näyttämöllä eivät ole kovinkaan tehokkaita, ainakaan eivät ole olleet tähän mennessä. Ja olen sitä mieltä, että fakta, että kolmen vuoden sisällä olemme lähes kolmeen otteeseen lähteneet perustaa muuttamaan, niin ei se kyllä tee meistä sen vakuuttavampia kuin aikaisemminkaan, joten meidän tulisi oppia menneisyydestä, jotta toimisimme tulevaisuudessa toisin. Pari kysymystä. Olen aika lailla yllättynyt näistä maista, jotka eivät liity näihin toimiin laisinkaan. Eli miten niistä on muotoutunut tällainen blokki, joka on EU-vastainen? En tiedä, onko komissiolla jonkinlaista vastausta tähän kysymykseen. Toinen kysymys liittyy siihen, että tämä nykyinen järjestelmä, Stop the Clock-järjestelmä, joka tuo tiettyjä velvoitteita mukanaan, niin kysyisinkin, että huomioidaanko kaikki nämä velvoitteet vai onko näidenkin osalta olemassa jo eroavaisuuksia. Ja mitä tulevaisuuteen tulee, niin esittelijän ominaisuudessa haluaisinkin kuulla, mitä muut ryhmät ovat asiasta mieltä. Omasta näkökulmastani ja meidän ryhmämme näkökulmasta voin sanoa, että olisi paikallaan ottaa käyttöön siirtymäaika vuoteen 2016 asti sisältäen joustavuut, joustavuusmahdollisuutta, jotta ikäosa vuonna 2016 päästään todellakin pitkälle, mutta meidän ei pitäisi olla liian kunnianhimoisia, sillä meidän pitäisi oppia menneisyydestä. Ja kolmanneksi, meidän ei pitäisi nyt suunnitella ainoastaan siirtymäkautta, vaan sanoa myöskin, mitä vuoden 2016 jälkeen voisi ja pitäisi tapahtua, jotta voisimme valmistautua vuoteen 2020, jotta kaikki ei riippuisi vain ainoastaan vuoden 2016 arvioinnista, vaan jostain muusta, mitä vielä tällä hetkellä ei ole tarjolla. Monia raportteja, selvityksiä on pyydetty päätösten oikeudenmukaisuudesta tai legaalisuudesta, mutta silloin kun kyse on ilmailusta, niin Chicagon sopimukset ovat yksi selitteiset, eli me voimme käyttää autonomiaamme hyväksi, niin kuin IKEA-taso, IKAO-tasolla monet muutkin toimet ovat tehneet. Meidän ei pitäisi perääntyä, vaan toimia ponnekkaasti, ja toisaalta olen myöskin sitä mieltä, että meidän tulisi katsoa tätä eurooppalaista kokonaiskuvaa ja ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat kaiken kaikkiaan kestäviä ja johdonmukaisia suhteessa muuhun EUn politiikkaan. Eli aikaa on ja sitä tulisi käyttää hyväksi, kuten tekstissä sanotaan. Ehkäpä kahdenkeskisesti pitäisi solmia sopimuksen, jos maailmanlaajuisen sopimuksen ei saada aikaiseksi, sillä kahdenkeskiset sopimukset säännökset voivat tuoda mukanaan tiettyä joustavuutta. Viittaan tässä EUn ja USA tai muiden alueiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Tämä olisi mielenkiintoinen lähestymistapa ja voitaisiin katsoa, että mitä tällaiset kahdenkeskiset sopimukset toisivat tullessaan. Minä todellakin toivon, ettemme jää tumput suorina odottamaan vuotta 2016, vaan selkein sanakäänteen sanomme, mitä me haluamme saada aikaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana edustaja Alcadray. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset myöskin komissiolle tästä alustuksesta ja kiitokset myöskin esittelijä Grossille näistä alustavista kommenteista. Alkuun saanen todeta, että Euroopan unionin ehkä ollut liian kunnianhimoinen lainsäädäntö työssään ja pessimistit toteavat, että nyt meidän täytyy olla maltillisempia ja odottaa, että maailmanlaajuisesti päästään samalla tasolle, mutta optimistit sanoisivat, että kun meillä oli näin kunnia, ylikunnianhimoista lainsäädäntöä, niin sen turvin olemme onnistuneet siinä, että ilmailualaan on saatu vauhtia, eli yritetään vuoteen 2020 mennessä saada jotain aikaiseksi. Kaikki riippuu tietenkin siitä, mitä tulevina vuosina saadaan aikaiseksi. Ja päästäänkö tähän vuoden 2016 määräaikaan. Silloin voidaan todellakin sanoa, että päästäänkö vuoden 2020 mennessä hyvin tuloksiin juridisesti olemme varmaankin ihan oikeilla jäljillä, mutta kyse on myöskin poliittisluonteisesta kysymyksestä. Me tiedämme, minkälaisia vastatoimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön, jotka aiheuttaisivat meille ongelmallisen tilanteen, pattitilanteen, ikään kuin taloudellisen taistelutilanteen. Jokainen vuosi takaperin me esitimme samanlaisen näkökulman, eli että me lähdemme liikkeelle eurooppalaisesta ratkaisumallista ja sitten täydennämme sitä globaaleilla elementeillä. Meidän tulee tietenkin katsoa yksityiskohtia ja sitten myöskin erityisesti näitä siirtymäkauden toimenpiteitä, mutta kyllä mielestäni tässä ollaan menossa ihan oikeaan suuntaan. Pari kysymystä. Missä määrin on pohdittu vaikutuksia ilmailuteollisuuteen, jos toimitaan tämän ehdotuksen pohjalta? Tarkoita tällä sitä, että voihan olla mahdollista, että Euroopan talousalueen ulkopuolella, Lähi-idässä ja muualla hyödytään tästä järjestelmästä, sillä siellä voidaan käyttää järjestelmää hyväksi. Ei tarvitse noudattaa olemassa olevia määräyksiä EU-lainsäädäntöä. Eli onko tutkittu sitä, että voisiko tällaista päästä tapahtumaan, eli onko negatiivisia vaikutuksia odotettavissa? Sitten toinen kysymys, niin en ole nyt ihan tarkkaan seurannut tätä asiaa, mutta EUn yli lentävät lennot ilman, että ne laskeutuvat EUn alueella, eli siihen, niihin lentoihinkin sovelletaan näitä sääntöjä kyllä aivan oikein. Ja sitten vielä sellainen huomio, että olen Matthew Grossin kanssa samaa mieltä kolmansien maiden kanssa solmittavista sopimuksista. On erittäin tärkeää muistaa, että sopimukset, joista nyt neuvotellaan, niin niissä käsitellään hyvin laajalaisesti ilmailualaa. Ja että voitaisiin solmia kahdenkeskisiä sopimuksia, joiden kautta sitten voimme vahvistaa omaa neuvotteluasemaamme, kun sitä varsinaista yhteistä sopimusta yritetään saada aikaiseksi. Kiitoksia. Ja kiitoksia seuraavana edustaja Meissner. Kiitos ja kiitos myös komissiolle. No, tämä on vaikea aihe. Me yritämme näyttää esimerkkiä EU-sta ja olemme epäonnistuneet, mutta olen kuitenkin myönteinen. Toivon, että ICAO-neuvotteluissa saamme kansainvälisen sopimuksen aikaiseksi. Tosin ICAO pitää vasta 2016 esittää ehdotusta ja 2020 vasta järjestelmä otetaan käyttöön. Joka tapauksessa olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat. Ensinnäkin, ensinnäkin on tärkeää käyttää joustavia ratkaisuja ja sitten toisaalta, ja tätä mietin aina kun puhumme ympäristön vaatimuksista, meidän pitää kysyä vielä vahingoitammeko eurooppalaista ilmailuteollisuutta? Eihän sekään olisi oikea tie. Meidän pitäisi eurooppalaisina yrittää näyttää esimerkkiä, mutta sellaisella tavalla, että se ei mm, kuitenkaan vahingoita ilmailuteollisuuttamme. Tässä on vaikea tavallaan löytää oikeaa ratkaisua ja kuten sanoin, ei pitäisi ähm, vahingoittaa teollisuutta ja, ja sitten toisaalta, kun, esit kun kehitämme omaa järjestelmäämme EU-ssa, niin pitäisi myös käyttää kahdenvälisiä neuvotteluja. Meidän pitäisi myös kahdenväliset sopimukset ö, tarkastella uudelleen. Esimerkiksi Kanadan kanssa me olemme tehneet hyvän sopimuksen. Ehkä voisimme tehdä ensimmäisen askeleen esimerkiksi kahdenkeskisesti Kanadan kanssa. Meidän pitää valmistautua vuoteen 2016 ja näyttää realistisesti esimerkkiä. Ja lisäksi näin voimme myös painostaa ikaota, mutta ö, emme saa todellakaan luovuttaa. Tästä kaikki minulta, kiitos. Kramer. Kiitos ja seuraavana edustaja Kramer. On tietenkin järkevää, että komissio ja Eurooppa tekevät kaikkensa maailmanlaajuisen ratkaisun aikaan saamiseksi, mutta se ei ole helppoa. Asia on viety tuomioistuimeenkin, mutta vastapuoli hävisi. Juridisesti kaikki oli siis kunnossa, mutta poliittisesti ei. Mielestäni tämä on tappio sillä mitään konkreettista ei todettu. Sanottiin vain, että taas keskustellaan ja vuonna 2020 ollaan samassa tilanteessa kuin 2010 tai 2001. Ei, meillä ei ollut mitään varasuunnitelmaa, valmistelutyöt olivat huonot ja tiedän, että Saksassa ilmailuyhtiöt hyväksyivät ETSn vain ainoastaan välttääkseen kerosiiniveron. He tiesivät, että kerosiini tulee kalliimmaksi, no siirrytään sitten ETS-järjestelmään. Se oli kaiken ajan silloin. Ja tätä uhkailua kaipasin. Eli sanottiin, että jos ETS ei oteta käyttöön, niin kerosiinivero otetaan käyttöön ja se tarkoittaisi sitä, että kansa, mm, veromaksajat maksavat 16 miljardia euroa vuositasolla päästöt ja meluhaitat vielä siihen kaupan päälle. Mutta mehän tiedämme, kuinka paljon nämä negatiiviset asiat maksavat. Ja nyt kysyisinkin, että miten tämä koko yhtälö on laadittu. Tarkoittaako tämä sitä, että ilmailualan yritykset hyötyvät sillä, että näillä pitkillä lennoilla tehdäänkin välilaskuja jossain matkalla. Me tiedämme, että Berliini-Lissabon matkalla se maksaisi 30, 30 euroa enemmän tämän lentolipun hinta, mutta se nyt ei ketään hirveästi purista, mutta pidemmillä linnoilla kyse on kuitenkin vähän erilaisista tilanteista. Ja sitten meidän täytyy pohtia myöskin näitä ylilentokysymyksiä. Kukaan ei ole kritisoinut laisinkaan tätä asiaa ja nyt vain odotellaan vuotta 2020 ja se ei ole mikään poliittinen ratkaisumalli. Meidän olisi pitäisi alkuunkin pohtia sitä, että mitä tehdään, jos järjestelmä ei toimikaan. Kerosinivero on tietenkin melkoinen uhka yrityksille, mutta se on ihan reilua. Sillä ympäristöystävällinen rautatieliikenne maksaa öljyveroa, rakoöljyveroa ja muuta, ja ilmailu ei. Tämä on fakta-asia ja konservatiivi Johannes Ludwig, joka toimii valti, as, valtiovarainministeriössä Saksan jälleen yhdistymisessä, niin hän sanoi, että markkinataloutta ei ole laisinkaan toteutettu tässä järjestelmässä. Ja minä totesin, että pitäisikö meidän siirtyä suunnitelmatalouteen, ja hän vastasi minulle, että no niinpä, olette oikeassa. Tämä on aika lailla hullua, mutta valitettava fakta. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että näinä aikoina CO2 päästöt tuhat tonnia, paljonko se maksaa? Entäs sitten nämä tiivistymisjuovat, mitä kas- maksuja ne aiheuttavat? Jos kyse olisi todellakin reilusta kilpailusta, niin silloin voisimme puolittaa lentojen määrän. Se aiheuttaisi jollekin lentoyhtiöille melkoisia ongelmia, mutta kaiken kaikkiaan EU-ssa voitaisiin lentojen määrää puolittaa ja sitä kautta myöskin päästöjä sekä polttoaine- tai hiilidioksidipäästöjä että melusaasteita vähentää huomattavassa määrin. Täällä puhutaan nyt viiden asteen No, lämpötilan kasvusta, mutta minä en usko, että tämä asia hoituu näin nopeasti kuin mitä on ehdotettu. Ja tästäpä syystä kysyisinkin komissiolta, että missä varasuunnitelma yksi ja kaksi luuraavat, mikä on alvin osuus. No siitä en puhu laisinkaan, mutta mitä tulee tähän veroon, Se voisi olla Euroopan painostusväline ja katsotaanpa sitten, miten yhdysvaltalaiset, kiinalaiset ja venäläiset reagoivat. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Foster. Thank you, Chairman, and, um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle. Niin. Minulla on aika sanaton olo. Jos tämä ei olisi näin vakavaa, niin voisin kuvitella, että täm, tässä on farsi meneillään. Ainut asia, mitä tässä komissio on tehnyt, tämä ei ole mitenkään henkilökohtaista, tämä on ilmasto toimien pääosasto. Naurettava ajatus, joka ei koskaan ö, tule toimimaan. Te olette muuttaneet ö, asiat teille sopiviksi tavoitteet. En tiedä, mitä siellä tapahtuu oikein teille osastollenne, mutta te yritätte pelastaa kasvonne. Me näytämme naurettavilta. Euroopan unioni näyttää aivan naurettavalta. Eihän äh, tässä ollut äh, minkä näköistä aikomustakaan säästää mitään äh, hiilidioksideja, koska täällä on muita asioita, joita teemme, jotta voimme lieventää ilmastonmuutosilmiöitä. Eli mennään sitten ikaan puheille ja keksimme jotakin. Tehän menette ikaan puheille, mutta sitten ei tykätty siitä, mitä muut maat sanoivat, koska muut maat ovat enemmistönä muualla maailmassa ja ovat tyytyväisinä katselleet näitä toimenpiteitä 2020 pohjaisia toimenpiteitä. Ja me olimme samaa mieltä, katsotaan sitä, näin sanoimme täällä, jos kaikilla nyt on globaalit toimenpiteet tavoitteena, sitten katsotaan niitä. Mutta silloin kun palasitte ikään puhelta, te ette puhuneet miksi olitte siellä, me kyllä tiesimme, mutta sitten ette pitäneet siitä että äh, tämä 97-37 äänestystulos paljasti tilanteen, mutta te olittekin sitten toisella puolella, ette pitäneet siitä, mitä enemmistö sanoi, ja sitten lähditte omille teillenne, tulette tänne takaisin ja esittelette meille tämän. Tämä on aivan uskomaton, aivan uskomaton. Äh, me olemme nyt jo sellaisessa tilanteessa, jossa meidän eurooppalaiset lentoyhtiömme, tästä olemme aivan selvillä vesillä, ne ovat jo sellaisessa tilanteessa, joka vääristää kilpailua, koska nyt on jo täytäntöön pantu EUn sisäistä päästökauppaa. Ja jos nyt saan sanoa, meille sanottiin kategorisesti, että tämä on joko globaali järjestelmä tai sitten ei mitään. Ja meillähän kerrottiin tällä tavoin muutama vuosi sitten. Nämä koskevat sitten tavoitteita, mutta mitä tulee muihin asioihin. Mikään jäsenvaltio ei tue sitä, mitä sanotte. Sanotte täällä, että jäsenvaltiot tukevat. Eivät ne tue. Minä voin sanoa, että ne ovat aivan kyllästyneet, lopen kyllästyneitä siihen, mitä tapahtuu. Tämä uskottavuus, joka nyt on menetetty, me olemme yrittäneet nämä merkittävät maat valmistavat tuotteita ja myyvät niitä ilman näitä typeriä välintuloja nyt te haluatte äh, säilyttää kasvonne, mutta ette välitä muusta. Minkä tähden te, teille olisi merkitystä sillä, kunhan saatte omat suunnitelmanne läpi. Ja sitten loppujen lopuksi me näemme täällä sellaisen järjestelmän. X on Y jaettuna tuhannella. Kuinka kehtaatte tulla tänne aikuisten keskelle tänne valiokuntaan tällaisen paperin kanssa. Tiesittekö te, että mikä on lentopaikan etäisyys ja ympyräreitti? Minun on sanottava teille, puheenjohtaja, minä olen aivan sanaton. Se on aika epätavallista. Minun mielestäni te loukkaatte tämän valiokunnan äh, älykkyyttä, muidenkin valiokuntien älykkyyttä, koska jos tämä nyt on paras, mitä saatte aikaan, niin en kyllä ymmärrä, mitä teette siellä hommissanne. Minä todellakin olen sitä mieltä, että me näytämme naurettavilta maailman silmissä, ja tämä ei millään tavalla paranna meidän tilannettamme kollegani Gross on tässä esittelijänä, hän yrittää parhaansa kyllä, mutta ainut keino tässä on, että meillä on B, täällä puhuttiin BC, D:stä, Me olemme sellaisesta puhuneet jo vuosia. Nyt meidän täytyy keksiä sitten globaali järjestelmä. Nyt pitää saada sellainen järjestelmä, josta kaikki voimme sopia. Mikä tässä nyt on ongelmana? 2016, jos se pidetään pirstanpylvänä, sitten olemme sellaisessa tilanteessa, että EU on siellä mukana ja sitten jos ei keksitä mitään muuta, niin mennään kohti 2020. Tässä ei pitäisi johtaa harhaan ketään. Nämä, nämä maaluettelot, joita tässä on, eihän siellä ole edes kaikkia EU-maita. Siellä on poikkeuksia ympäri maapalloa. Tämä on liian monimutkainen juttu. Eli tämä on todellisuutta ja ei tässä sen enempää. Jos voitte kertoa minulle, mitkä jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisen, minä mielelläni kuulisin, koska sellaisia ei ole. Ei sellaisia ole. Sen sijaan, että jatketaan tätä, niin täytyy sanoa, niin kuin englantilaiset sanovat, että jos on jo kuopassa, niin ei kannata enää kaivaa. Nyt meidän täytyy katsoa jotakin muita toimenpiteitä. Minä kyllä kunnioitan ihmisiä, jotka tulevat tänne puhumaan komissiosta, mutta nyt minä olen kyllä menettänyt kunnioitukseni täysin, koska ainut aikomus on pistää läpi se, mitä on aiottu. Halutaan säilyttää vain kasvot sen sijaan, että myönnettäisiin, että koko juttu oli ihan virhe alusta lähtien. Niin mitä tulee näihin kaavoihin, asiakirjan lopussa todetaan, että kaavan tarkoituksena, tai lopullisesta tekstistä tämä kaava on tarkoitettu poistettavaksi, ja sen tilalle on tarkoitus laittaa Eurokontrolli laskelmiin pohjautuva taulukko. No tällä yritin sitten hiukan helpottaa tätä elämääni. Ja nyt kollega Koh, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä kysyn, että onko tämä ETS nyt no, aivan itsestäänselvyys ilmailu EUn alueella – halutaanko se minimoida. Ja kun, äm, kun mietin, että ä, ilmailu ei edes kasva Euroopassa, niin emmehän me edes tarvitse tätä. Pitäisi painostaa, jotta hiilidioksidipäästöjä vähennetään, eli pitäisi kannustaa lentoyhtiöitä käyttämään moderneja lentokoneita. Eikä tämä ole mikään väline kansain, jäsenvaltioiden budjettien täyttämiseen. ICA on ehdottanut globaalia markkinapohjaista järjestelmää, joka otettaisiin käyttöön 2020. En usko, että meidän pitäisi nyt sitä ennen käyttää omien järjestelmien, ei ainakaan mihin tahansa hintaan. Hinnan maksavat loppujen lopuksi lentomatkustajat eivätkä lentoyhtiöt. Ja sitten kun puhumme hiilidioksidipäästöjä, päästöistä, niin emme mielestäni tarvitse tällaista byrokraattista siirtymävaiheen järjestelmää. Olen kyllä halukas oppimaan, mutta minun, minun mielestäni tämä stop the clock-järjestelmä pitäisi laajentaa vuoteen 2020 asti. Kiitos. Okay, for myself, I've nobody else. Jos muut et halua käyttää puheenvuoro. Michael, vielä kerran. Ai ihan lyhykäinen kommentti, no olepas hyvä. Lyhyt kysymys. Niin, Euroopan yli tapahtuvat lennot. Kuinka paljon tällaista lento, tällaisia lentoja on ja kuinka paljon sitten taas Euroopan ulkopuolella? Ne tiedot, jotka minulla on käytettävissä, niin ne ovat kyllä aivan toisenlaiset kuin mitä komissio sanoi. Niin pari lyhyttä kysymystä omalta puoleltani. Niin minä ja ne muut, jotka ensimmäistä kertaa tätä ets käsittelivät, ovat osittain syyllisiä tähän välinpitämättömyyteen. Minä olen nimittäin vakuuttunut, että me teimme virheen, kun emme pyytäneet yhteiskompetenssia ympäristövaliokunnan kanssa silloin, kun tätä asiaa ensimmäistä kertaa lähdettiin käsittelemään. Aikanaan meillä oli lausunto Tran-valiokunnasta sitä ei hirveästi, siitä ei hirveästi tykätty envivaliokunnassa. Me voimme olla kriittisiä mihin tahansa asian liittyen, mutta minä olen ollut hyvin kriittinen tähän lähestymistapaan liittyen. Loppujen lopuksi asiasta kuitenkin päätettiin Euroopan parlamentissa ja sen ympäristövaliokunnassa. Ja jäsenvaltiotkin sen hyväksyivät, joten tämä täytyy pitää mielessä. Vuodesta 2005 alkaen poliittinen pää, pääpainoalue on siirtynyt siitä, että emme pelastakaan maailmaa, vaan pelastamme työpaikkoja. Ja me tiedämme, mistä tämä juontaa juurensa, mutta meidän täytyy aina muistaa, että jos tällä tiellä jatketaan, niin Euroopan parlamentti aikanaan hyväksyi tämän enemmistön äänin. Minä kritisoisin samaa, mitä muutkin täällä jo kritisoivat, kuten Michael. Jo neljä vuotta sitten kysyin komissiolta, että missä on varasuunnitelmanne. Sellaista vaan ei ollut. Ja me tiesimme, ettei sellaista ollut. Syynä on se, että aikanaan komissaari totesi, että tämä on meidän suunnitelmamme ja tämä runnotaan läpi, mutta liikennepuolella, riippumatta mitä Envivaliokunta totesi, me kuulimme näistä kärhämistä ja ongelmista, mitä tapahtui, ja me kerroimme, mitä tapahtuisi, jos näin tehdään, ja niin sitten tässä myöskin kävi. Mutta toistan vain itseäni. Me emme toimineet silloin, kun piti toimia. Meidän olisi pitänyt yksissä tuumin Envin kanssa päättää asiasta, mutta nyt kärsimme tästä virheestämme. No niin, mitäs jatkossa tehdään? Ymmärrän toki, mitä komissio yrittää tehdä. Niin, he vain yrittävät selviytyä tästä ongelmasta. Täällä viitattiin tähän Stop the Clock-järjestelmään. Ja varmaankin muistetaan, että enviväki ei kyllä hyväksyisi mitään Stop the Clock-järjestelmän jatkamista. Komissio täytyy hakea toisenlaista ratkaisumallia, jos tämä on se marssijärjestys, koska me tiedämme, että kaikki eivät voi tätä hyväksyä kuitenkaan, ja me tiedämme, että on... mihin tässä nyt oikeastaan ollaan menossa tai mihin pitäisi mennä totta puhuen tässä komissio nyt on menossa aivan eri suuntaan, niin viittaan tässä tähän kerosiiniveroon tai muihin asioihin. Jos komissio pitää ETSstä kiinni, niin tämä on ainoa lähestymistapa. Tiedän kuitenkin, että se on vain omiaan lisäämään ilmailua Tämä aiheuttaa päänvaivaa ranskalaiselle ministerille, kuten aina ennenkin. Ja sitten täällä kysyttiin Jackin puolelta, että ketkä jäsenvaltiot ovat valmiita tukemaan tätä järjestelmää. No ei ainakaan Ranska. Ja tällä hetkellä useimmat jäsenvaltiot vain vaikenevat asian tiimoilta. No, katsotaan, jatkuuko tämä jäsenvaltioiden vaikeneminen. Minä puheenjohtajana olen, toim- olen ollut kriittinen suhteessa siihen, mitä komissio on tehnyt, erityisesti tämän lainsäädäntötyön tiimoilta. Ymmärrän komission tilanteen, ja me voimme vain syyttää komissiota, mutta sehän ei auta yhtään. Joten Matthew, sinä teet tietenkin hyvää työtä lausunnon laatimisen puolella envivaliokunnan suuntaan ja tämä lausuntoluonnos on valmiina joulun alla ja siitä voidaan äänestää sitten tammikuussa ennen kuin envivaliokunta äänestää mietinnöstään. Mutta se, mitä täällä on sanottu, pitää paikkansa. Mutta meidän täytyy vain muistaa, että kuka tätä alun alkaen oli kannattamassa? Me, jäsenvaltiot kans. Ja nyt tämä tilanne on tällainen sotku kuin se on. Nyt herää kysymys, miten tästä päästään ulos tästä umpikujosta. Hyvä ystäväni, joka johti suurta lentokenttää, hän sanoi, että kaikilla on ongelmia, mutta minä vain etsin sitä toimivaa ratkaisua ja nyt meidän täytyy todellakin etsiä sitä toimivaa ratkaisua. No niin, kollega Bartrum komission puolelta, olkapa hyvä. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä kaikista kommenteista. Jäsentelen vastaukseni kolmeen alueeseen. Ensinnäkin ehdotukseni, jonka olemme nyt esitelleet. Toiseksi kolmansien maiden näkökulmat ja kolmanneksi tämä globaali prosessi. Tämä ehdotuksemme on paras arviomme parhaasta lähestymistavasta. Se ottaa EUn, EUn poliittiset tavoitteet huomioon, jotka jäsenvaltiot ovat ja EU on hyväksynyt, ei komissio. Me UNFCCC Varsovassa kollegamme todellakin yrittävät monenvälisyyttä edistää. Monenvälisyys on keskeistä meille ja näin olemme ottaneet rajoitetun soveltamisalan käyttöön, jotta voimme vastata tähän alueperiaatteen ulkopuolisuuteen, josta kollegamme ovat esittäneet kritiikkiä. Tässä ei ole kyse syrjinnästä. Olemme, olemme tarkastelleet kilpailunäkökohtia vaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten arviointi osoittaa, että ne toimijat, jotka toimivat vain etan alueella, ovat hieman, vain hieman huonommassa asemassa kuin ne toimijat, jotka harjoittavat liikennettä ennen kaikkea kolmansiin maihin. Ja me halusimme myös ottaa ympäristövaikutukset ja hallinnollisen taakan huomioon. Me tiedämme, että tämä järjestelmä on toteuttamiskelpoinen ja että se voidaan toteuttaa tässä aikataulussa. Me emme ole koskaan ö, lähteneet tästä ilma-alue, ö, ilmailualue ö, lähestymistavasta. Tätä ovat vaatineet kolmansien maiden edustajat. Näin olemme voineet vastata myös kumppaneidemme preferensseihin. Eli tämä ö, malli, jolla laskemme näitä osuuksia, ö, se on vastaus niille toimijoille, jotka haluavat toimia myös EUn alueella. Ja sitten kolmansien maiden mielipiteet No tietysti ehdotusta ei ole ylistetty, mutta EU-lainsäädäntöä ei tehdä sen perusteella, miten kolmannet maat sen hyväksyvät. EUlla on yksin oikeus ja toimivalta antaa lainsäädäntöä, jos halutaan tehdä tällaista lainsäädäntöä, sen pitää perustua paikallisiin sääntöihin. Ja Tämä on tärkeää toimi, toimiville monenvälisille suhteille. Jatkamme keskustelua kolmansien maiden kanssa soveltamisalasta, eri modaliteeteista ja politiikan tavoitteista, mutta me emme, esi- emme aseta lainsäädäntöämme riippuvaiseksi kolmansien maiden hyväksynnästä. Mitä sitten tulee tähän globaaliin menettelytapaan, niin talousarviossa on resursseja osallistua maailmanlaajuisen järjestelmän kehittämiseen. vuote, vuonna 2016 me sitten raportoimme neuvostolle ja parlamentille siitä, miten voimme yhdistää oman järjestelmämme tähän maailmanlaajuisen järjestelmään. Eli me emme käytä kahta päällekkäistä tai rinnakkaista järjestelmää, vaan me sopeutamme järjestelmän. Eli siis tällainen tilkkutäkkijärjestelmä ei ole mikään riski. Ja sitten samalla, jos me, me peruuttaisimme järjestelmän, joka nyt alueellisesti jo toimii, niin olisi kyllä melko vaikea sanoa, että no hyvä tahto on tässä, tai hyvät aikeet ovat tässä tärkeintä ja odotamme vain vuoteen 2016-2020 asti samalla, kun sitten päästöt kasvavat ja sitten tämä vuosi, vuoden 2012 Stop the Clock-järjestelmä itse asiassa tietotoimijat ovat tuon vuoden päästöistä 98 prosentista vastuussa. Eli siis Stop the Clock-järjestelmää noudatettiin suurin osa toimijoista EUn alueella, että täm, ymmärtävät, että täm, tällä alueella nämä säännöt pätevät. Jätän vastaukseni tähän. Uh, plan B. Plan B. Niin, varasuunnitelma, sitä haluaisitte kuulla? Ja mikrofoni ei ole päällä. European, uh, the current... Tämä nykyehdotus vähentää soveltamisalaa 38 prosenttiin, mutta 50 prosenttia on, siis kansainvälisestä ilmailusta on nykyisen EU-ETSn piirissä. Se on melko suuri osuus ja lisäksi Euroopan sisäinen lentoliikenne kyllä kasvaa huomattavasti eikä vähene. Mitä tulee varasuunnitelman vaikutusten arvioinnissa, me olemme myös katselleet tällaista upstream-järjestelmää ETS. Se olisi monimutkainen ja vaatisi MRV-järjestelmän uudelleen laatimista ja se taas sitten myöhentäisi täytäntöönpanoa. Ja mitä sitten tulee tähän verotukseen, niin se ei ole komission toimivallassa. Kuulemistuloisuuskin on tulossa, mutta vielä kommentteja Jackie ihan lyhyesti. Niin minä jo sanoin, että jäsenvaltiot äänestivät vastaan, mutta me kysyimme, missä määrin tämä vaarantaa meidän tilannettamme, meidän lentokenttiämme, koska on vaarallista, jos säädämme jotain, joka on meitä vastaan. Mm, niin. Mitä jäsenvaltiot sanovat? Me tiedämme, mitä Ranska sanoo, mutta mitä muut sanovat? Jackie, olepa hyvä. Yeah, um, thank you. Kiitoksia. Ei tässä mitään hyvää tahtoa ole. Se on menetetty, jos sellaista on ollut. Se on ensimmäinen asia valitettavasti. Ja ja sitten toinen asia liittyy seurauksiin. Me voimme sanoa, että ehkäpä valmistusteollisuus, XYZ, mutta tämä ei ole mikään vitsi, koska me olemme viejiä, kun puhutaan ilmailuteollisuuden tuotteista. 14 miljardia dollaria tuotannon määrä. Kiinassa valmistetaan hyvin paljon ja edelleenkin meillä on paljon viejiä. Uh, Kiitoksia vaan äh, sanoisin vain, että edelleenkään ei tunnusteta niitä seurauksia, joita olisi. Edelleenkään niitä ei ymmärretä. I'm not sure there was a question there, but... Niin, en nyt kuullut tästä kysymystä, mutta ehkäpä siihen, mitä muut ovat sanoneet. Äh, niin, kilpailukyky ehkäpä uudelleen äh, reititys. Me olemme arvioineet näitä ja katsoneet, että kaikista, äh, kaikilta lentoyhtiöiltä velotetaan EUn ilmatilan osuudesta. Tämä on myös vaikutusten arvioinnissa, jossa käsitellään sitä vielä yksityiskohtaisemmin. Kaiken kaikkiaan nämä teollisuudelle seuraukset, kyllä hyvin merkittäviä näkökohtia nämä ovatkin. Ja meidän mielestämme tämä ei ole mikään vitsi. Me olemme esittäneet ihan vakavasti otettavan ehdotuksen. Se on meidän arviomme siitä, miten voidaan mennä eteenpäin ja ottaa huomioon samalla eri sidosryhmien äh, mielipiteet, jotka ovat aika äh, kaukana toisistaan. Tämä on siis komission ehdotus. Me olemme yhteispäätösmenettelyssä ja me otamme vastaan kommentteja ja huomioita. Ja niihin tulee mukaan tietenkin myös sidosryhmäkommentit. Tämä on yhteispäätösmenettely ja se tarkoittaa sitä, että tässä mennään eteenpäin hyvin vankalla pohjalla. Kiitos. Uh, Mrs. Badrum, three times... Niin, komissio, täällä on kysytty kolmeen otteeseen, mitä muut jäsenvaltiot ovat asiasta mieltä. Uh, Meillä oli ensimmäinen kokous ympäristön työryhmässä ja tähän mennessä kaksi jäsenvaltiota on esittänyt oman kantansa ja muut edelleen miettivät asiaa kansallista suhtautumistaan tähän ehdotukseen. Minun mielestäni on aivan reilua sanoa, että jäsenvaltiot ovat suhtautuvat hyvin tiukasti näihin näkemyksiin ajatellen kolmansia maita. Ja mekin komissiossa teemme parhaamme, jotta me kuulisimme vielä kolmansia maita, jotta ymmärretään täysin tämän ehdotuksen logiikka. Well, that's a, very good diplomat. Uh, that's a, that's a best sidesteps I've seen since Sam Tompkins. No enpä ole pitkään aikaan tällaista väistöliikettä ja harhautusta nähnyt. Niin, kaksi jäsenvaltion kommenttia 28 on tarjolla. No on kyllä melkoinen saavutus jäsenvaltioiden puolella ja siinäpä se ongelma piileekin. Tiedän, että he eivät halua ensimmäisenä olla tulilinjalla, mutta kyllä neuvostonkin pitäisi päästä pikkuhiljaa eteenpäin. Tämä tulee olemaan joka tapauksessa hankala asia myöskin täällä parlamentissa. Jos huhtikuussa mennessä tämä on mennyt läpi ja jäsenvaltiot vaan seisovat timput suorina eivätkä sano yhtään mitään, niin mitä järkeä on parlamentin työssä ylipäätään? Kyllä nyt jonkun on saatava jäsenvaltioihin pientä ryhtiliikettä aikaiseksi, mutta tämä nyt on tämä hetkinen tilalle. Kiitokset tästä, kiitokset tästä alustuksesta, niin tarkistukset, niin anteeksi. 17. joulukuuta tätä lausuntoluonnosta käsitellään, tarkistukset ilmoitetaan myöhemmin tai jätoaika jätetään myöhemmin tai ilmoitetaan myöhemmin ja sitten äänestys joskus tammikuussa. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen ja valmistelijana toimii Michel Kama. Olepa hyvä. Mikrofoni. Brian. Ich glaube, man kann die Debatte jetzt richtig anschließen. No niin, tästä voidaan hienosti jatkaa. Eli vaihtoehtoa ei ollut tarjolla tai varasuunnitelmaa. Ja jotta vältytään uudelta tappiolta, vaikka menestystäkään ei ole tarjolla, niin voidaan toimia nyt hiukan maltillisemmin. Ja tähän mennessä meriliikenteessä ei ole puututtu laisinkaan tähän päästöpuoleen. Ilmailupuolella sitä on yritetty, mutta tällä puolella meriliikennepuolella ei laisinkaan. Toisin kuin rautatieliikenteen puolella, mutta samalla tavalla kuin lentoilmailun puolella, niin tässä ei sovelleta energiaverotusta laisinkaan. Ja Tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,75 tonnilla. Ja me tiedämme, että hiilidioksidipäästöistä EU vastaa 30 prosentilla kaikista hiilidioksidipäästöistä. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että vuosittain noin 50 000 kuolemaa aiheutuvat laivaliikenteen päästämistä ilmasaasteista. IMO tee ikä on mielestäni tarpeeksi energiatehokkuutta mittava suunnitteluindeksijärjestelmä on vain ensimmäinen vaihtoehto tai järje, vai, lähestymistapa, mutta komissio sanoo, että tämä ei vielä riitä ja toivoisin, että Matthew Gross kuuntelee minua. Kun katsotaan valkoisen kirjan tavoitteen asetulla, niin minähän nyt tässä vain ylistin sinua ja sinun tekemäsi työtä. Niin, tämä muutos, neljän, jopa 50 prosentin muutos vuosien, vuoteen 2005 tasoon verrattuna vuoteen 2050 mennessä olisi melkoinen ö, virstanpylväs. Enemmistö oli, olisi ollut tämän takana, mutta valitettavasti komission ehdotuksessa ei tätä huomioida laisinkaan. Eli komissio ei huomioi sitä, että vuoteen 2013 ETS-järjestelmä laajennettaisiin koskemaan myöskin äh, meriliikennettä. Ja ymmärrän toki, että kun ongelmia on ollut ETS, ilmailu ETS liittyen, niin komissio ei ole tässä kovinkaan halukas toimimaan. Ja tästäpä syystä ehdotetaankin, että otetaan käyttöön tällainen selvitysjärjestelmä, mutta se ei tietenkään vähennä päästöjä. Kun minut valittiin kymmenen vuotta sitten tähän taloon, niin Jansenbovski ja kumppanit totesivat, että jos tällä tiellä jatketaan, niin tämä ei muutu miksikään. Eli tällaista lähestymistapaa ei voida hyväksyä. Ja se pätee myöskin tässä nimenomaisessa tapauksessa. On valitettava, että komissio ei toimi velvoitteidensa mukaisesti, eikä huomioi myöskään sitä, mitä me olemme täällä sopineet. jo kuuntelepas, että vuoteen 2050 mennessä päästöjä lasketetaan 40, jopa 50 prosentilla meriliikennettä suojellaan ja ilmastonmuutosta ei huomioida laisinkaan, niin me tiedämme, että mitä kauemmaksi päätökset siirtyvät, sitä kalliimmaksi tämä koko järjestelmä vielä tulee. Ja tästäpä syystä tästä on hyöty, äh, haittaa myöskin meriliikenteelle. Meidän ei tule vain ainoastaan raportoida, vaan myöskin las- vähentää päästöjä. Me tiesimme, kuten aikaisemmin havaittiin, että kun, kun polttoaineen hintaa nostetaan, niin laivayhtiöt hidastivat laivojen liikennettä ja me tiesimme, että he eivät siitä hirveästi välitä, koska muutaman tunnin tai jopa päivänkin mittainen viivästys laivaliikenteessä ei haita turhia kustannuksia yhtiöille. Ja me tiedämme, että jopa 75 prosentilla voidaan leikata päästöjä. Senhän me tiedämme. Ja se johtaa myöskin kustannusten laskemiseen. Sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti näin voitaisiin saada tuloksia aikaiseksi. Näin se ei ole aina ollut mahdollista, mutta tässä se olisi mahdollista. jos laivojen nopeutta laskettaisiin 10 prosentilla, niin hiilidioksidipäästöt voisivat olla 19 prosentin luokkaa, eli tässäkin kustannukset ja päästöt vähenisivät. Eli meidän täytyy ottaa käyttöön myöskin päästöperusteiset maksut. Eli me tarvitsemme jonkinlaisen porkkana tähän järjestelmään, jotta päästöjä lähdetään laskemaan, kuten myöskin kustannuksia. Ja sitten päästöt, jotka liittyvät myöskin kansanterveydelliseen tilanteeseen. Sellaisiakin toimenpiteitä täytyy ottaa käyttöön, mutta se mitä tässä ehdotetaan, niin se ei liity millään tavalla markkinataloustilanteeseen. Kaikkien pitää maksaa alvia tai ei kenenkään. Kaikkien pitää maksaa kerosiini tai polttoaineveroa tai ei kenenkään. Mutta me emme voi hyväksyä sitä, että jotkut vain joutuvat maksamaan toiset taas ei. Vain ja ainoastaan pönkittääksemme jonkun liikennemuodon asemaa. Sitä ei voida hyväksyä. Ja me tarvitsemme myöskin tarkastuslausikeen, eli jos IMO pääsee eteenpäin, niin mitäs EU sitten tekee? Ja jos IMO ei pääse eteenpäin, niin mitä sitten tehdään? Vai varaa suunnitelma on tässäkin suhteessa tarpeen. Ja mitä tulee muihin päästöihin, NOx, SOx, metaani, ja muut pitää huomioida mittauksissa Ja mittausmenetelmien pitää olla vertailukelpoisia ja luotettavia. Pelkkä kuitti tank- tankkauslaskusta ei riitä, sillä me tiedämme, että mittaukset voivat poiketa toisistaan. Me tarvitsemme myös selkeän aikataulutuksen. 2019 on liian kaukana tulevaisuudessa. Meidän täytyy ryhtyä toimintaan vuonna 2016. Tärkeimmät päästölähteet ei voida unohtaa laisinkaan. Me tiedämme, minkälainen on tällä hetkellä meriliikenteen tilanne. Siellä käytetään raskasta polttoöljyä, se on raakaöljytuotannon jäte, tuote, ja tätä jätettä vain pumpataan ilmastoon. Ja 20 vuoden ajan olemme vain katsoneet sivusta, kun tätä myrkyllistä myrkyä pumpataan ilmastoon, kun taas muilla sektoreilla vaaditaan vaikka mitä, vaikka minkälaisten filtereiden suodattamien käyttöä. Ja toivoisin, että kaikki tukisivat tätä lähestymistapaa ja sitä, että me voisimme tällaisen lausunnon välittää Envi-valiokunnalle. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Gross. Kiitos. Pyydän anteeksi varjoesittelijämme puolesta. Minä olen kyllä myös näitä torstai-kokouksia vastaan, koska kaikki eivät pääse paikalle. Varjoesittelemme huomauttaa, että komission ehdotus keskittyy, tai sen pitäisi keskittyä tavoitteiden kuvailemiseen, eikä tavoitteiden pitäisi olla sitovia tässä ensimmäisessä vaiheessa, siellä se ei ole vielä mahdollista. Toiseksi varjoittelemme huomauttaa, että jos nykyisten tavoitteiden ja nykyisen verotuksen ja eri liikennemuotojen äh, altistumisen suhteen, jos tavoitteet asetetaan liian korkealle, niin voi, tämä voi olla liioiteltua, vaikka tällä alue, ala, alalla on hyvä näyttää aloitekykyä, ei saa unohtaa verotusta ja muiden liikennemuotojen tilannetta varjoesittelemme puhuu tässä omasta alueestaan, Pohjois-Euroopasta. Siellä ennen kaikkea rannikkoalueella on selvää, että tämä short sea shipping siirtyy ennen kaikkea tieliikenteen puolelle. Ei sen pitäisi todellakaan olla tämän ehdotuksen seuraus. Kiitoksia ennen kuin alkaa Droisaa puheenvuoron, niin kollega Sabiri on kutsunut tänne 14 henkilöä vierasta SMCFn vanhempaa johtohenkilökuntaa. No kun katson teidän suuntaan, niin täytyy kyllä sanoa, että kovinkaan vanhan näköisiä ole. No, tervetuloa joka tapauksessa tänne meidän valiokuntamme kokoukseen. Valitettavaa on, että tänään ei keskustella rautatien liikennekysymyksistä laisinkaan, toisin kuin yleensä. No mutta silti tervetuloa ja toivottavasti nautitte vierailustanne täällä valiokunnassa. Kollega Alka Droi, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset myöskin esittelijälle valmistelle Haluaisin kertoa, että vara, varjoesittelijämme ei ole paikalla, mutta voin esittää asian hyvin lyhyesti. Kollega Fleckenstein sitten myöhemmässä vaiheessa varmaan kertoo enemmän tästä asiasta. Toteasin seuraavaa. Me olemme samaa mieltä esittelijän kanssa sen suhteen, että tämä on vaatimaton ensimmäinen askel, eli yhteinen menetelmä – hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tietenkin me kannatamme sitä, että meillä olisi käytössä sitovia tavoitteita ja mahdollisimman pikaisesti niihin pitäisi päästä, mutta me tiedämme, että kyse on kansainvälisestä sektorista. Vähän samanlainen ongelma tähän liittyy kuin ilmailualaan, joten meidän täytyy tarkkaan pohtia, mitä teemme ennen kuin teemme päätöksiä, jottei tässä tule ongelmia. Tietenkin painostusta voitaisiin lisätä. Tietenkin päästöä voidaan leikata, mutta aivan oikeutuisesti täällä korostetaan sitä, että meidän pitäisi olla aloitteellisia, jotta tehokkuutta lisätään, jota, mitä kautta voidaan sitten suoraan tai epäsuoraan leikata päästöjä. On tietenkin valitettavaa, ettei mitään kaiken kattavaa pakettia yritetty esittää. Mutta siinäkin pitää ottaa huomioon tämä kokonaiskuva. Toden totta, komissiolta voidaan odottaa laajalaisempaa lähestymistapaa, eli että otetaan huomioon myöskin logistiikkaketjut ja muut asiat. Eli me tulemme tukemaan esitellen ehdotuksen. Siinäpä kaikki, eli kaiken kaikkiaan Tämä on asia, jota olemme valmiita tukemaan. On tietenkin asioita, joita emme voi hyväksyä, mutta eiköhän niin yleensä olekin. Kiitoksia ja onnea. Kiitoksia. Tämän tiimoilta emme ole tehneet vielä sitä viiret, virhettä kuin ilmailun osalta, eli kyllä meillä voi olla vähän enemmän voimaa käytettävissä. Seuraavana edustaja Maisna. Kiitos. Puhun varjoesittelijämme puolesta, koska hän ei pystynyt olemaan tänään paikalla. Ennen kuin nyt luen tämän, niin haluaisin vielä lausunnon tekijälle sanoa, että me tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja, emme pelkästään raideliikennettä. Ja meriliikenteen suhteen, vesiliikenteen suhteen on se, että paljon toimia on päästöjen vähentämisessä. Haluaisin senkin sanoa, mehän aina puhumme päästöjen lisääntymisestä. Tämä siis minun puolestani ja nyt sitten kollegani puolesta esitän seuraavaa. Hän haluaisi kiittää esitteli, lausunnon valmistelijaa hyvästä työstä ja hän on varma, että yhteistyö tulee olemaan rakentavaa. Muutamia seikkoja hän haluaisi korostaa. Hän on samaa mieltä, että komissio ei ole odotettavanlainen, kun otetaan huomioon komission valkoinen kirja. Lisäksi vuoden 2000, vuonna 2011 vaadittiin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja lisäksi rikkidirektiivi menee samaan suuntaan. Komission ehdottama aikataulu on liian löysä, sillä tässä ei puhuta päästöjen vähentämisestä, vaan monitoro- tarkkailusta ja niin poispäin. Ja tässä voimme kyllä tukea valmistelijaa. Me tarvitsemme kaikille selkeät säännöt ja haluaisin puhua tässä myös oikeudenmukaisesta kilpailusta. Kuten Mm, koska rikkidirektiivissä emme saaneet tätä taattua, meidän pitäisi taata se tässä lainsäädännössä. Aldelle on tärkeää vähentää taakkaa laivan omistajille samalla kuitenkin meidän pitää saada tarkkaa ja tavoitteiden saavuttamisesta. Meidän pitää siis löytää kaikille toimijoille tyydyttävä ratkaisu. Ja sitten alusten koko. Öm, 5 000 bruttotonnia oli komission ehdotus. Se ei riitä. Meidän pitäisi myös tarkastella, missä alukset ovat suurimman osan aikaa asemissa ja niin poispäin, siis satamissa esimerkiksi. Ja meidän pitäisi kuitenkin ottaa myös kansainvälinen taso huomioon sillä, jotta voimme kaikille saada ö, oikeudenmukaiset toimintaedellytykset. Kiitoksia sitten kollega Foster, ilmeisesti Van Dalen puolesta vaiko? Okay. Omasta puolestani, koska herra Van Dalen ei päässyt paikalle, olen samaa mieltä kyllä siitä, että tässä edessämme on IMO-sopimus, eikä se mitä komissio tässä ehdottaa. Jos tällä linjalla mennään, niin yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole puuttumista tähän, koska totta kai yritämme kaikki siivota nyt jälkiämme joka tapauksessa. Esittelijän osalta hän on tehnyt kovasti töitä, 63 tarkistusta, me olemme 57 vastaan ja ne suhtaudumme neutraalisti kuuteen muuhun. No, parannus sekin. But on a, on a serious note aivan vakavasti ottaen me olemme huolissamme ja se varmasti tuli esiin jo vaikutusten arvioinnista. Me kuulimme aikaisemmin jo komissiolta lukuja. 50 000 henkeä kuolee vuodessa eh, ilmastosaasteiden kautta, jotka tulevat eh, merenkulusta minä haluaisin tässä tietää tarkemmin näistä luvuista. Ei näillä ole mitään perusteita ja nyt meidän täytyy saada aikaan kyllä argumentit perille. Minun mielestäni ei voida hyväksyä tällaista, ei tällaisia poliittisia argumentteja saa läpi tällä tavoin. Kaikki kuolevat, minä itse kuol... minun pitäisi olla kuollut, kun olen jo Liverpoolissa syntynytkin, mutta toinen asia on sitten, että miten asiat hoidetaan, jos halutaan, halutaan siistiä ja sitten esittelijälle haluan kiittää kovasta työstä. Täytyy äh, olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta mennään seuraavaan vaiheeseen eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. On hienoa tulla Englannin luoteisosasta. No niin, komissio, olkapas hyvä. Kiitos kommenteista. Olemme katsoneet myös tätä lausuntoa hyvin suurella mielenkiinnolla. Ensiksi tästä pettymyksestä. Meidän mielestämme tämä MRV-ehdotus, tämä järjestelmä, jota olemme ehdottaneet EUlle, voi olla lähtökohta vielä kattavammalle järjestelmälle – muutama vuosi sitten me ennakoimme vesiliikenteen ottamasta mukaan ETS-järjestelmään ja sen jälkeen merkittäviä kehityksiä on nähty IMOssa. IMOhan on järjestö, joka tätä asiaa edistää ja ennen kaikkea tämä MRV asia on lähtenyt hyvin liikkeelle Yhdysvaltain ehdotuksen pohjalta. Tätä ehdotusta käsitellen juuri asiantuntijaryhmissä. Me halusimme, että ehdotuksemme on rakentava panostus näihin kansainvälisiin keskusteluihin, Me emmekä halua ennakoida näiden ponnisteluiden lopputulosta. Me uskomme, että IMO pääsee hyvin tuloksiin ensi vuonna ja tämä aikataulu taas sitten sopii myös meidän järjestelmämme. Me näemme, että seuraavat Seuraavat askeleet esimerkiksi maksujärjestelmä vaatisivat vaikutusten arviointia komissiolta. Mitä sitten tulee täytäntöönpanon aikatauluun? Teknisesti meil, meidän ei ole mahdollista akreitoida näitä todentajia MRV-järjestelmästä nopeammin. Eli aikataulu on mielestämme teknisesti toteuttamiskelpoinen. Sitten soveltamisalan laajentaminen kattamaan muutkin ilman eh, epäpuhtaudet. Me pidämme näitä epäpuhtauksia tärkeinä, mutta metodia ei ole olemassa tällä hetkellä. Ja mielestämme hiilidioksidin mittaamista ei pitäisi äh, lykätä metodien puutteen suhteen, mutta haluaisimme kuitenkin tarkkailla muita epäpuhtauksia ja ehdottaa lähestymistapaa myöhemmin, kun sitten teknologia ja välineistö on saatu aikaiseksi, mutta epäpuhtaudet voitaisiin silloin ottaa huomioon. Mikä ja sitten tämä alusten koko, no se on ähm, poliittinen päätös IMOssa. Ollaan puhuttu neljästä sadasta bruttotonnista. Ja me haluaisimme käydä tästä edelleen keskustelua. Pitää samalla mielessä, että tämä tässä oli hallinnollisesti toteuttamiskelpoinen. 55 prosenttia on nykyään järjestelmän piirissä ja tämä osuus lisääntyisi 90 prosenttiin. Tämäkin pitää ottaa huomioon järjestelmässä. Siinä taisikin olla kaikki minun puoleltani. Kiitos. Michel, haluatko reagoida? Kiitokset tästä kommentista ja tästä suhteellisen laajasta tuesta, jota en oikeastaan odo, osannut odottaa. Gesine, niin olemme samoilla linjoilla. En halua, että tämä koskisi ainoastaan äh, rautatieliikennettä. Mehän tiedämme, että 80 prosenttia vesiliikenteestä tapahtuu ö, äh, Reinin alueella, mutta me tiedämme, minne ne rahat menevät. Y- meriliikenne on ympäristö ystävällistä edellyttäen, että käytetään myöskin jokireitistöä hyväksi ja me emme vielä pysty CO2-päästöjä mittaamaan kovinkaan tarkasti ja komissiolle voin sanoa, että olen keskustellut valmistajien kanssa ja he ovat ilmoittaneet, että tähän mennessä on jo kehitetty mittausjärjestelmiä eli päästöille, joten meidän ei tarvitse odottaa täydellistä varmuutta, vaan lähdettävä liikkeelle niillä välineillä, mitä on käytettävissä. 2015-2020 siihen liittyen IMO on asettanut jo raja-arvoja muun muassa Pohjan ja Itämerta varten ja on tietenkin selvää, että järjestelmä toimii, mutta on valitettavaa, että tätä sovelletaan vain ainoastaan pohjoisessa eikä Välimeren alueella ja muilla alueilla. Meidän täytyy toimia maailmanlaajuisesti ja tästäpä syystä olenkin iloinen, että juuri sinun ryhmäsi on valmis tukemaan tätä ratkaisumalliamme. Ja yllätys, yllätys, hienoa, että Jackie, sinulta kuultiin tällainen kommentti. Niin, kyse on myöskin taktikoinnista. Jos komissio laskee rimaa suhteessa siihen, mitä parlamentti ja neuvosto ovat sopineet, niin miten te voitte vastustaa tätä, kun alun alkaen tätä olette hyväksyneet? Tämähän tarkoittaa sitä, että tässä heikennetään tätä entisestään. Minä en oikein ymmärrä nyt, miksi komissio toimii näin, vaikka se on periaatteessa pätevä. Tietenkin politiikka on aina taktikointia, mutta jos ennen alkua rima on jo lattialla, niin eihän siitä päästä kovinkaan korkealle. Joten ehdottaisin, että teidän pitäisi olla kunnianhimoisempi. Hyödyntäkää sitä, mitä me olemme jo täällä sopineet. Silloin pääsemme yksissä tuumiin eteenpäin. Myöskin neuvostossa ja mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskustelua. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Saanen muistuttaa teitä, että tarkistukset on jätettävä kolmas joulukuuta mennessä. Äänestys Tranvaliokunnassa toimitetaan 21. tammikuuta, eli kolmas joulukuuta tarkistukset ja 21. tammikuuta sitten äänestys. Seuraavaan asiaan. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen 2 plus ja tämä EASan ehdotus. Kollega Gross Marineskun puolesta ja sen jälkeen kollega Sassoli EASA-ehdotuksen liittyen. Matthew, olipas hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Marinesku ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Ja hän on tällaisen lyhyen, lyhyen kommentin valmistellut. Onneksi tämä ei ole romaniaksi, vaan ranskaksi. Hän siis puhuu nyt ranskaa. Merkittävästi äh, hämmästyttävästi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on saanut mukaansa jäsenvaltioita. Oletetaan, että jäsenvaltiot eivät halua kaiken kaikkiaan mennä eteenpäin tällä alalla, ja varsinkin kun argumentit neuvostossa ovat lähinnä hallinnollisia, ja tästä syystä meidän esittelijämme ehdottaa toista lähestymistapaa, eli alha, ylhäältä alaspäin toisin kuin aikaisemmin, kun se oli alhaalta ylöspäin. Merkittävät kohdat tässä mietinnössä ovat riippumattomat viranomaiset. Hän on sitä mieltä, että tarvitaan ainoastaan yksi viranomainen tähän tarkoitukseen. Mitä tulee toiminnallisiin ilmatilan lohkoihin, hän on sitä mieltä, että tästä pitäisi luopua kokonaan. Se on vain rahan ja ajan hukkaa. Ja mitä tulee sitten siihen, että irrotetaan toisistaan mm, lennon varmistus ja viestintäjärjestelmät. Hän on sitä mieltä, että pitäisi suhtautua pragmaattisesti ja pitää katsoa, että yhteistyö näiden välillä pitää mahdollistaa. Hyvin selvästi pitäisi myös tulosjärjestelmiä ilmaista, samoin kuin yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa. Ainut ratkaisu tässä on, että käytetään CESAR-teknologiaa ja taudutaan vastuullisesti. Lopuksi hän sanoo vielä, että pitää täsmentää osapuolten velvollisuudet. Hän painottaa vielä Cesaria ja myös sitä, että verkonhaltijoiden osuus on tärkeä. Haluaisin omasta puolestani vielä lisätä tähän kollega Marineskun kommenttiin, että minä päinvastoin kuin kollegani olen sitä mieltä, että toiminnalliset ilmatilalohkot eivät olleet huono ratkaisu, vaan eh, nämä ilmatilan lohkot itse asiassa vain alleviivasivat sitä, että jäsenvaltioilla ei ollut hyvää tahtoa edistyä. Nämä tavoitteet, joita meillä on ETS-järjestelmä, jos me ottaisimme käyttöön toiminnalliset ilmatilalohkot, niin täytäntöpana olisi parempaa kuin mitä päästökauppajärjestelmän kautta voitaisiin saavuttaa. Parlamentti ja komissio eivät saa luovuttaa, vaikka eurooppalaisella tasolla ei ole valmiutta yhteistyöhön. Vaikka tämä olisi taloudellisesti hyödyllistä ja se olisi myös ympäristölle hyvä ratkaisu, haluaisin, että tässä lausunnossa kiinnitetään huomiota toiminnallisten ilmatilalohkojen hyödyllisyyteen ja etuihin. Ja komissiohan on viitannut siihen, mitä niillä voidaan saavuttaa. Kiitos. Ei IASA. Kiitoksia. Sitten IASA pakettiosan vastuuhenkilö, kollega Sassoli, olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tämä asetus, joka koskee lentopaikkoja, samoin kuin ilmaliikenteen hallinnan lennonvarmistuspalveluita. Niin kuin tiedätte, kyse on yhtenäisen Eurooppa, eurooppalaisen ilmatilan paketista, ja nämä liittyvät ilmailun turvallisuuteen, samoin kuin eurooppalaisen Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltuuksiin. Tämä on hyvin teknistä tekstiä, mutta siinä katetaan perustavanlaatuiset kysymykset, jotka liittyvät viraston, EASA-viraston hallintaan. Tätä voi, tämä voitaisiin oikeastaan jakaa kahteen osaan tämä teksti. Ensimmäinen osa, siinä varmistutaan siitä, että uudet säännöt yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa siihen tulevat mukaan varmistuspalvelut ja ilmaliikenteen hallinta. Ja toisaalta taas sitten käsitellään sitä, miten virastoa hoidetaan. Kyse on eurooppalaisten virastojen toimielinten välisestä sopimuksesta, 2012 allekirjoitettu sopimus. Minä en henkilökohtaisesti ollut sitä mieltä, meidän pitäisi katsoa kovin tarkkaan näitä teknisiä näkökohtia, kun olen kuullut komissiota ja eri sidosryhmiä. Vaikuttaa siltä, että nyt on yksimielinen sopimus saatu aikaan komission tekstistä. Ja asetus 216-2008 muuttaminen lentopaikkojen ilmaliikenteen hallinnon lennonvarmistuspalvelujen osalta. No, se, miten virastoa pitäisi sitten hallinnoida. Komissio on antanut siitä ehdotuksen, hyvin innovatiivinen osittain. Se ehdottaa viraston uudistuksia, uudistusta osittain, että valtuuksia jaetaan uudestaan ja sanotaan, että EASan pitäisi keskittyä siihen, että se valvoo teknisiä säännöksiä, turvallisuutta ja kun puhutaan talousasetuksesta, niin eurokontrollilla pitäisi olla enemmän valtaa. Tämä on sellainen asia, jota komissio oli halunnut. Se halusi muuttaa viraston nimen ja sinänsä yritetään varmistua siitä, että virastosta tulee kansainvälinen tekijä ilmailualalla, ja se on ottanut, esittänyt useita muutoksia viraston nimeen niin, että poistetaan sana safety, turvallisuus tuosta nimestä. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että virastolla pitäisi olla ikään kuin uusi rooli – Tämä on kuitenkin perustavanlaatuinen askel siinä, että siitä tulisi maailmanlaajuinen tai maailman näyttämöillä toimiva tekijä. Epäilemättä ei voida jättää sivuun turvallisuutta sen toimivaltuuksista. Ja minä olen itse asiassa ehdottanut komission ehdotukseen tarkistusta. Minä olen ottanut takaisin tuon sanan turvallisuus viraston nimeen. Meidän pitäisi muistaa myös se, että tällä hetkellä virastolla on kahdenväliset suhteet hyvin merkittävien tahojen kanssa ilmailualalla. Singapore, Kanada, Israel esimerkiksi. Ja se on mukana eh, tiedonvaihdossa eh, koskien eh, mustia listoja kansallisissa lentoyhtiöissä. Nyt on hyvin tärkeää, että tämä rooli jatkuu, jotta voimme varmistua siitä, että lentoturvallisuus vain lisääntyy. Ja meidän pitää varmistua siitäkin, että meillä on kansainväliset suhteet, jotka ovat äh, toimivat. Ja sitten hallintokysymys. Komissio haluaa ottaa käyttöön toimielinten välinen, välisen sopimuksen 2012 äh, vuodelta Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto saivat aikaan sopimuksen yhteisestä lähestymistavasta suhteessa virastoihin. Tämä ei ole oikeudellisesti sitova sopimus. Siinä noudatetaan tapauskohtaista lähestymistapaa ja siinä on saatu aikaan paljon edistystä monilla aloilla. Virastojen perustaminen, niiden toimipaikkojen sijoitus, miten niitä johdetaan, mistä ne ovat vastuussa, miten ne käyttävät resurssejaan. Ja valvontakysymykset tulevat kuvaan myös. Euroopan lentoturvallisuusvirasto on yksi tärkeimmistä virastoista, ja kun katsotaan sen roolia, on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana toimissa. Siitä syystä olen sitä mieltä, että viraston johtajan pitäisi antaa lausuntonsa Euroopan parlamentissa sopivassa valiokunnassa. Eli parlamentin pitäisi olla täysin mukana, täysin tietoinen niistä toimista ja ohjelmista, joita virastossa on meneillään. Tärkeää on myös, että hallin, hallintoneuvostossa virastossa, siellä on eri jäsenvaltiot edustettuina ja siellä pitäisi olla kiertoa niin, että kaikki voivat olla edustettuina. Mutta tai sellaisen ajanjakson ajan niin, että operatiivinen jatkuvuus toimii. Mielestäni pitäisi tässä saada aikaan sopimus myös henkilöstölisäyksestä, eurokontrollista siirtymiä virastoon. Tämä on hankala kysymys, koska kun lisätään viraston budjettia, se tarkoittaa ennakkotapausta ja siinä saatettaisiin olla äh, äh, tilanteessa, jossa muut virastot pyytävät samanlaista äh, budjetin nostoa. Tämä voidaan ratkaista, jos nyt siirretään budjettikohtia virastolle sellaisia resursseja, joita on maksettu aikaisemmin lento- ilmaliikenteen hallintapalveluista ja lennonvarmistuspalveluista eurokontrollille menisikin nyt virastolle. Ja lopuksi vielä täytäntöönpano ja delegoidut säädökset. Muistuttaisin vielä siitä, että nämä ovat teknisiä kysymyksiä, joita pitää säännöllisesti päivittää ja täytäntöönpanna sen jälkeen, kun tekniikka on kehittynyt kansainvälisestikin. Jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja tai tarkistuksia, niin erittäin mielelläni otan niitä vastaan. Minä tapaan varjoesittelijät hyvin pian ja asetuksen lopullinen versio on saatavilla hyvinkin pian. Sinne tulevat mukaan turvallisuusnäkökohdat samoin kuin viraston näkökohdat. Paljon kiitoksia. Seuraavana varjo puheenvuoroihin. Molempien tekstin osalta samaiset varjoesittelijät. Kuka haluaa aloittaa. Kollega Sperossi, olkaapa hyvä. Kiitoksia. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käsittely tarkoittaa aikaa ja rahaa ja kyse on kilpailukyvystä ja eurooppalaisen ilmailualan kestävyydestä. Eli miten voimme kertoa kansalaisille, että meillä on edelleenkin 28 eri järjestelmää, käytössä, jotka eivät ole edes yhteen sopivia ja 60 eri valvontakeskusta. Tämä ei ole hyväksyttävissä oleva olotila. Ja tästäpä syystä parlamentissa ollaankin samaa mieltä sen suhteen, miten järkevä tämä uusi paketti on. Komission lähestymistapa ja esittelijä menevät aivan oikeaan suuntaan. Me ymmärrämme, että muistaa, että tarkoituksena on monimutkikasta järjestelmää yksinkertaistaa, mutta haluaisimme ottaa esille vielä muutaman seikan. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin siitä se yrittää poistaa nämä tukipalvelut, eli siten vapauttaa järjestelmää. Se ei ollut realistinen lähestymistapa, ja tästä syystä olemmekin esittelijän kanssa samaa mieltä. Hän nimittäin ehdottaa sen kohdan poistamista. Näiden palveluiden vapaut soittaminen ei kuuluisi soveltamisalan piiriin. Jako olisi ollut ongelmallinen, niin se olisi edellyttänyt uusia menettelytapoja ja tämä olisi johtanut toiminnallisuuden ja kustannusten osalta ennakoimattomiin tuloksiin. Esitteli on esittänyt lukuisia muitakin ehdotuksia, joita täytyy vielä katsoa, muun muassa EASAN ja kansallisten viranomaisten tehtävät sekä artiklan 9 rooli. Ja mitä tulee teknologiseen kysymykseen ja tarkistuksiin 95 ja 97, niiden osalta olisi parempi, että ne olisi laitettu Cesar järjestelmän eikä tähän. Sitten mitä tulee kansallisiin viranomaisiin. Komissio esittelijää kyllä menevät meidän mielestämme ihan oikeaan suuntaan, mutta me yritämme vahvistaa näitä toimenpiteitä entisestään koskien turvallisuutta ja riippumattomuutta. Me toivoisimme myöskin, että palveluiden tarjoajan puolella avoimuutta korostettaisiin inhimillinen aspekti, senkin pitäisi korostua tässä lainsäädäntötyössä. Muun muassa silloin, kun puhutaan henkilöstöön liittyvistä kriteereistä. Kyse on muun muassa Cesarin teknologian sopeuttamisesta. Kiitoksia. Thank you, Kiitos ja seuraavana edustaja Maisna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tästä, äh, äh, tästä, tästä äh, esittelystä ähm, tästä ähm, tämä lainsäädäntö piti panna täytäntöön, mutta virallisesti mitään ei ole tapahtunut. Olen, kyllä voin sit, ymmärtää hyvin sen, että komissio on tehnyt uuden ehdotuksen. Pitää ymmärtää, että nyt kun määräpäivä on umpeutunut viime vuoden joulukuussa, niin sitten toiminnallisten ilmatilalohkojen suhteen on kuitenkin sen jälkeen vielä tapahtunut jonkin verran, mutta edistys ei kuitenkaan ole tarpeeksi nopeaa. Meidän pitää parantaa eurooppalaista ilmatilaa ja kuten herra Sassoli sanoi, nämä ei ole ymmärrettävää, että nykyään on niin monta erilaista järjestelmää. Nyt pitää sitten miettiä, mikä on eurokontrollin rooli, mikä on EASan rooli ja miten voimme, miten voimme yrittää olla häiritsemättä näitä prosesseja toiminnallisilla ilmatilalohkoilla, mutta samalla sitten sellaiset yhteistyöt, muodot, jotka toimivat jo nyt hyvin, esimerkiksi Ranskan ja Italian välillä, voivat toimia ratkaisun lähtökohtana. Herra Marineskohan on sanonut, että Vilnan liikenne ministerikokouksen jälkeen hän todellakin totesi, että toiminnalliset ilmatilalohkot ovat kuolleita ja nyt pitää sitten keksiä uusi ratkaisu, mutta meidän pitää miettiä, miten voimme saavuttaa tavoitteen mahdollisimman nopeasti. Pitäisi herra Marineskun kanssa keskustella, onko tämä ylhäältä alaspäin lähestymistapa oikea vai ehkä kuitenkin sitten alhaalta ylöspäin. Mm, me EU:ssa No tässähän on mietitty tehokkuusasioita. On sanottu, että no riittää, jos isot jäsenvaltiot tuottavat lennonvarmistuspalveluja ja sitten isot voivat hoitaa tämän pienten puolesta. No, minun mielestäni olisi järkevää, että jokaisella jäsenvaltiolla on toimivaltaansa, mutta toimivaltaa myös yhdistetään – ja jaetaan, jaetaan ja mietitään, mikä taho voi hoitaa mitäkin. Ja miten voimme modernisoida nykyistä järjestelmää ja sopeuttaa sitä teknologisesti. Kaikki nämä kysymykset pitää käsitellä ja varmasti näillä kahdella mietinnöllä pääsemme asiassa eteenpäin. Kiitos. Thank you, Mr. Kramer. Kiitos ja seuraavana edustaja Kramer. Alkuun toteaisin, että kollega Lichtenberger ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän on Saksassa ollut keskustelemassa tiekäyttömaksusta, jota sovelletaisiin ulkomaalaisiin autoilijoihin. No, tämä on osoituksena siitä, että mitä hulluuksia kaikkea tapahtuukaan Euroopassa. Olen samaa mieltä Matthew Grossin kanssa siitä, että tässä on tilanteesta, jossa kaikki hyötyvät jos favit otetaan käyttöön, niin me lisäämme turvallisuutta, laskemme kustannuksia ja jos tällaiseen kaikkia hyödyntävään tilanteeseen ei pyritä tai päästä, niin silloin tämä prosessi voidaan lopettaa. Me emme tarvitse edes koko komissiota. Me joudumme panemaan täytäntöön vielä vaikeampiakin asioita kuin näitä. Ja tässä yhteydessä täytyy muistaa, että jo viime vuonna jäsenvaltiot hyväksyivät tämän lähestymistavan. Kyse ei ole enää itse sisällöstä, vaan siitä kysymyksestä, että onko Eurooppa oikeusvaltio vaiko ei, onko sopimus pitävä vaiko ei. Ja jos tätä ei saada ajettua läpi, niin silloin me voimme allekirjoittaa vaikka ja mitä, kaikki voivat hyväksyä vaikka ja minkä sopimuksen, koska kaikki voivat sanoa, että eihän sillä ole mitään väliä, keskustelu päättyy, kunhan nimi on paperissa. Se on melkoinen vaaratekijä koko eurooppalaiselle hankkeelle, jos nämä fabit eivät mene läpi. Meille kaikki tuttu koordinaattori Georg Jarsenbowski oli täällä mukana. Liikennepolitiikan alalla meillä oli ristiriitaisia kommentteja, mutta hän oli toiminnallisten ilmatilan lohkojen osalta paras neuvottelija vaihtoehto. Gesine, kiitokset, kun totesit, että sinä ehdotit häntä. Minä olin tukenut häntä ja hän antoi meille tämän tekstin. Ja hän juristina totesi, että ei tästä tarvitse enää keskustella laisinkaan. Tämä toimii. Ja parlamentin edustaja sanoi, että Fabit on kuollut teksti, vaikka kaikki on jo allekirjoitettu, en ymmärrä sitä laisinkaan. Nyt toivoisin, että niin kuin komissio laatii vuosittain 150 lainsäädäntöehdotusta, niin yrittäkääpä sen rinnalla vielä varmistaa, että myöskin olemassa olevat määräykset toimivat. Eli me tarvitsemme nyt EUta oikeusvaltiona. Jos me emme toimi sitoumustemme mukaisesti, niin silloin voimme luovuttaa kokonaan. On olemassa muitakin syitä, miksi tämä on erittäin tärkeä. Eli hallintojärjestelmä sitä tarvitaan, on selvä asia, mutta tietenkin turvallisuuspäästöt ja muut asiat otetaan huomioon. Yritetään välttää ruuhkia, näin toimitaan tieliikenteessä, rautatieliikenteessä, myöskin ilmailun puolella, joten en mitenkään voi ymmärtää tätä tilannetta. Elämme Euroopassa talous- ja rahoituskriisiä ja Fabin avulla voidaan säästää rahaa, mutta jäsenvaltiot vain sanovat, että kansallinen egon kaiken A ja O, maksakoot mitä maksaa, ei rahalla väliä. Se on tämänhetkinen tilanne, joten nyt meidän täytyy toimia ponnekaasti ajaa toiminnalliset ilmatilan lohkot läpi, niin kuin Strauss aikanaan totesi. Hän on rikkonut mitä erinäisimpiä sopimuksia. Pakta sun servanta hän totesi, eli meidän täytyy nyt vain runnoa tämä asia läpi. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Foster. This occasion, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että Michael ja minä tällä hetkellä olemme samoilla linjoilla. Minun käsittääkseni Jarsen Vovski sai tai jotakin. Hän äh, hävisi. Hän oli oikein hyvä liittolainen FAB-kysymyksessä. Eh, ehkäpä Georgin uutiset voisi komissio tässä päivittää. Olen samaa mieltä siitä, niin minä en tässä lähde neuvomaan, mutta varsinkin äh, kun katson näin äh, brittinä, me olemme yksi hakijoita äh, yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa sarissa olemme lähteneet tähän, tälle linjalle jo pitkän aikaa sitten. Onko kyse sitten vihreistä asioista, kilpailukysymyksistä, mutta uudelleen muotoilua tarvitaan tässä vaiheessa mitä tulee komission ehdotukseen ähm, ja eh, herra Marineskun mietintöön. Äh, paljolti se on hyvä, mutta siinä on sellaisia kysymyksiä, jotta äh, otamme esiin. Me esitämme äh, tarkistuksia ja käsittääkseni komissio tietää kyllä, mistä on kyse, varsinkin näissä tulos järjestelmissä. Olen sitä mieltä, että Marineskun tarkistuksista niin hyvin vaikea mietintöhän tämä on, mutta olemme huolissamme siitä, että muutetaan näitä nimiä. Ei siitä välttämättä hyötyä ole. Ja hänen näkemyksensä Fabeista, Brit Brittinä eh, suosisimme eh, alhaalta ylöspäin. Eh, jos katsotaan FAB-kysymystä, niin ehkä jäsenvaltiot, jotkut niistä haluaisivat ylhäältä alaspäin. Täytyy katsoa, mihin se, mistä se loppuu tai mistä se alkaa ja mihin se loppuu. Tässä pitää jäsenvaltioiden vielä ponnistella. En usko, että tähän keskitytään riittävästi. Tässä sanottiin, että kaikki hyötyvät näistä meidän täytyy katsoa tarkistuksia ja haluamme kiittää Marineskoa tietenkin äh, kovasta työstä. Ja sitten Sassolinin mietintö. Äh, oikein mukavaa, että hän on paikalla. Erittäin tärkeä mietintö, joka sitoo tämän kaiken yhteen. Siinä on oikeastaan kaikki mukana, ei siihen tarvitse paljon äh, tarkistuksia. Mitä tulee viraston nimeen, niin äh, turvallisuusvirastolla on tietenkin nämä velvollisuudet. Jos nyt lähdetään nimiä muuttelemaan, niin minun mielestäni siinä ei ole paljon järkeä. Ja sitten toinen johtokuntakysymys. Siinä on paljon väkeä, noin 30, mutta jos nyt mennään viiteen komissiolle, meille ei, ei, se, ei se meille hyväksyttävää ole. Meillä ei ole sitten taattu paikkaa edes britteinä. Me ei tässä nyt sanota, että siinä pitäisi tietty määrä olla väkeä, mutta tietenkin se pitäisi heijastua tietenkin, että siellä on riittävästi asiantuntemusta, että sinne tulee vain viisi henkeä tekemään päätöksiä, koska kyse on hyvin merkittävistä ilmatilakysymyksistä. Eli tätä painotan vielä. Haluaisin kiittää herra Sasolia mietinnöstä äh, ja käymme sitä läpi vielä uudestaan, mutta ähm, kumpaankin mietintöön liittyy delegoitujen säädösten käyttö. Se tulee koko ajan esiin äh, ja siinä on äh, tiettyjä tapauksia, joissa delegoidut säädökset saattavat sopia, mutta meidän näkökulmastamme on sellaisia osia, joihin eivät delegoidut säädökset sopisi, ja siitä syystä täytäntöönpanosäädökset kautta linjan ne ei, ei sovi eh, se, että komissio ehdottaa niitä jatkuvasti ja sitten jäsenvaltiot puuttuvat uudestaan. Sinne tulee hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Päätän tähän. Haluan kiittää esittelijöitä. Esitämme tarkistuksia ja toivottavasti asioita viedään eteenpäin vähän vauhdikkaammin kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Drawi. Kiitos ja seuraavana edustaja Alka Draui. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti lisäyksenä siihen, mitä kollegat ovat jo todenneet. Niin ongelmana on lainsäädännön täytäntöönpano. Meillä on yhteinen ilmatila, siitä on keskusteltu useampaan otteeseen lainsäädäntö on äänestetty, mutta käytännössä ei ole hirveästi tapahtunut. En sano, että olisi jotain tapahtunut, mutta liian vähän kuitenkin, eikä tilanne etene riittävän nopeasti. Kyse on myöskin luottamuksesta. Kyse on sopia osapuolista. Jäsenvaltioiden kanssa me teemme näitä sopimuksia kun tällaisia toimintalohkoja näistä on sovittu, mutta niitä ei kuitenkaan toteuteta, niin se on ongelma. Ja kun katson komission ehdotusta, niin tästä puuttuu kokonaan tämä tärkein asia, eli joka on aiheuttanut viivästystä, epäluottamusta lennonvarmistusorganisaatioiden välillä. Minun mielestäni tässä on kyse kahdesta keskeisestä kysymyksestä. Ensinnäkin kaikki, mikä liittyy tulonjakoon – tästä lennon varmistustoiminnasta. Jos tehokkaampia reittejä halutaan käyttää, niin se tarkoittaa siirtoja, ja siirrot tarkoittavat myöskin järjestön tulojen rakenteen muuttumista, ja se taas johtaa epäluottamukseen – jos ratkaisua tähän tärkeään asiaan niin ei ole löydetty, joten odottaisin komissiolta, että se keskittyisi tähän ja esittäisi rakentavassa hengessä ehdotuksen, jotta päästäisiin tästä epäluottamustilanteesta, eli että järjestöt voivat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa ja että sillä saralla päästäisiin eteenpäin. Tietenkin myöskin työntekijät täytyy saada samaan koneeseen. Myöskin alan ihmisillä on epäilyksensä ei oikein tiedetä, mihin suuntaan ollaan menossa, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan hänelle itselleen. Ja myöskin itse asiaan liittyen kaipaisi komissiolta aktiivisempaa lähestymistapaa. Eli että esimerkiksi sovittelun kautta tai ratkaisumallien kautta yrittäisi luoda parempaa ilmapiiriä alalla. Eli henkilöstökysymykset ja tulopuoli pitää huomioida näissä keskusteluissa. Ja sitten lopuksi vielä tämä itse ehdotus. Sieltä löytyy hyviä ja vähemmän hyviä asioita. Henkilökohtaisesti tämä tiettyjen palveluiden niputtamiskysymys. Tietyt, tiettyjen palveluiden osalta se on ehkä järkevää, mutta ehkäpä komissio menee vähän liian pitkälle tietyt lennonvarmistusjärjestelmät ovat integroidumpia kuin toiset ja toimivat paremmin. Kaikki ovat tyytyväisiä siihen ja jos nyt tätä järjestelmää lähdetään purkamaan, niin se kyllä johtaisi tyytymättömyyteen ja käytännön ongelmiin, joten tätäkin täytyisi vielä tarkastella. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Henkilökohtaisesti saan ihan lyhyesti ottaa esille pari asiaa. Olen Alkan Ruin kanssa samaa mieltä erityisesti tästä viimeksi mainitusta asiasta. Ongelmia liittyy tähän äh, säätelyn purkamiseen tukipalveluiden osalta. Niin vieraille toteaisin, että tällainen unbundling purkamisjärjestelmä on olemassa ilmailupuolella, rautatien puolella. Ja ei tämä nyt ihan tulesta temattu asia ole, mutta meidän täytyy vain katsoa, että mitkä ovat turvallisuuden kannalta asioita ja mitkä eivät. Yksi esimerkki, nämä laskeutumisjärjestelmät, se kuuluu tietenkin lentoon, varsinkin huonolla säällä. Silloin tarvitaan myöskin tällainen järjestelmä. Jos sitä lähdetään purkamaan, niin ei hyvältä näytä. Ainakin minulla on huolenaiheeni niin siihen liittyen. Sitten toinen asia, siihen Alcadroi viittasi myöskin, eli tämä henkilöstökysymys. Kollega Alcadroi entisenä diplomaattina kertoi hyvin diplomaattisesti, mikä on henkilökunnan näkemys. Minun mielestäni kyse on vihamielistä ilmapiiristä, eikä tällaisesta epäilevästä. Kyllä nyt ollaan vihamielisellä kannalla tätä ehdotusta kohtaan, jota komissio on esittämässä. Tähän täytyy pureutua todellakin kiireellisesti, sillä jos väki kentällä on vihamielisellä kannalla, niin tiedämme mitä siitä seuraa. He, se johtaa toimenpiteisiin, lakkoiluun, koska he pitävät sitä, pitävät sitä tarpeellisena, ranskalaiset ehkä ensimmäisenä, ja se johtaa taas siihen, että lentoyhtiötä suljetaan ja syntyy sellainen tyytymättömyyden tunne ja vihamielisyyden tunne toimijoiden komission välillä, joten nyt jos koskaan on toimittava ja keskusteltava kaikkien kanssa, siis kaikkien, erityisesti kentän väen kanssa. Mitä tulee Solin tekstiin ESAan liittyen, Nimen muuttaminen ei muuta sinänsä mitään. Turvallisuus on EASan kannalta tärkeä asia, joten olen tyytyväinen siihen, että sertifiointi on tässä mukana. Mutta mielestäni nimeä ei tarvitse lähteä rukkaamaan. Mutta olen huolissani tästä johtokuntakysymyksestä. Onko tämä vain uusi hallintotaso vai mikä? Ja sitten herääkin kysymys, että mitä se tekisi. Jos meillä on viiden hengen johtokunta, niin luulemmeko todellakin, että ranskalaiset, saksalaiset ja britit luopuisivat paikasta vain ainoastaan yhden johtokuntapaikan toivossa. Minä en usko, että ranskalaiset ja saksalaiset tekisivät tällaista kun eivät edes lento, lennon hallintaan liittyen kykene tekemään tehokasta yhteistyötä. Tietenkin jos tätä laajennetaan 32 henkilöön, niin ainakin jokaisella olisi edustuspaikka ja jokainen olisi vastuussa tehdyistä päätöksistä. Joten ei voida enää lähteä syyttelemään noita ilkeitä brittejä, saksalaisia tai ranskalaisia. Eli meidän täytyy pohtia tätä kokoonpanokysymystä. Ymmärrän toki, että sanotaan, että 32 on liian suuri johtokunta, sitä pitäisi supistaa. Ymmärrän, mitä siinä ajetaan takaa, mutta se taas saattaisi johtaa siihen, että päätöksenteko siirtyy jonnekin aivan muualle. Ja se päätökset ei olisi tehty enää ö, vastuullisesti Eli tällainen kommentti minun puoleltani tähän liittyen. Kollega Baldwin, komission puolelta, olkapas hyvä. Hyvää huomenta kaikille. Anteeksi, äh, että olin myöhässä tänä aamuna. Ensinnäkin suuret kiitokset hyvin vahvasta lähestymistavasta äh, tässä valiokunnassa. Sitä arvostamme äh, todellakin paljon, eikä pelkästään komissio arvosta sitä, vaan myös koko toimiala arvostaa. Me olemme myös tyytyväisiä rakentaviin muutosehdotuksiin, joita kummakin esittelijät ovat ehdottaneet, joten voin puhua kyllä melko lyhyesti. Aloitan Sassolin mietinnöstä. Todellakin kiitos vielä kovasta työstä. Ehdotukset ovat hyvin mielenkiintoisia ja, ja tämä tämä ehdotus henkilöstöstä, joka henkilöstötaulukon kautta rahoitettaisiin, on hyvä idea. Ja myös tämä, nämä uudet tulot olisivat hyvä idea näinä vaikeina aikoina. Ja sitten me käytämme tässä uutta lähestymistapaa. Ja me usein ehkä käytämme tällaista, että yksi koko sopii kaikille lähestymistapaa, mutta me olemme kaikki vastuussa tämän lähestymistavan toteuttamisesta ja yritämme olla järkeviä. Rova Foster sanoi delegoidusta, delegoidusta toimivallasta, johon liittyy tarkistus yksi, siitä uskomme, että meidän pitää pitää vakio johdantosan kappaleet tekstissä. Sehän on ö, ähm, myös seutsopimuksen artiklassa 290 ja komissio on siitä tehnyt muistioita. Entä sitten asiantuntijoiden kuuleminen mielestämme? Se on keskeistä. Me luotamme näihin kuulemisiin ja ne ovat todellakin vakiokäytäntö meillä, joten en usko, että käytännössä tästä, tämä tekisi mm, kovinkaan suurta eroa. Ja sitten näistä johtokunnista ehkä, äm, ehkä niistä on väärinkäsitys, että me haluamme tämän hallintoneuvoston pitää EASassa. Siinä on 32 jäsentä. Ja sitten tämä täytäntöönpanojohtokunta, johtokunta No sillä haluaisimme tehostaa viraston toimia ja hallintoneuvosto voi sitten delegoida mm, nämä tällaiset äm, käytännön tehtävät, kuten esimerkiksi rahoitustehtävät tälle toiselle johtokunnalle, kun jäsenvaltiot sitten näkevät tämän ehdotuksen, niin ehkä äh, ne voivat sen, e, sitä kuitenkaan synnyttää sitä hässäkkää ne voimme myös ottaa tällaisen rotaatiojärjestelmän käyttöön. Entä sitten viraston nimi? Siitä kuultiin monia mielenkiintoisia kommentteja. Olemme samaa mieltä siitä, että viraston ensisijainen tehtävä on turvallisuus. Se on perusasetuksen artiklassa kaksi määritelty. Samassa artiklassa kuitenkin viitataan myös muihin toimiin, kuten esimerkiksi ympäristön suojeluun ja ilmaliikenteen hallinnan kehittämiseen. Eli käytännössä me kuvailemme vain jo olemassa olevaa tilannetta. Emmehän, mm, ei tässä ole kyse komission, siitä, että komissio haluaa virastosta sääntelyviranomaista. Herra Sassoli hyvin huomautti siitä, miten EFA on tärkeä tekijä turvallisuudessa eikä sen rooli ole huonontunut siitä, että sitä kutsutaan Federal Aviation Agencyksi. Me siis haluaisimme kyllä pysytellä, pysytellä tässä nimiehdotuksessamme, joka oli European Union Aviation Agency. Jälleen kerran kiitoksia hyvin hyödyllisestä kommenteista. Sitten herra Marineskun mietintöön. Olemme tyytyväisiä suurimpaan osaan tarkistuksesta. Ne ovat realistisia ja ne ehkä puuttuvat sellaisiin kohtaan, jossa me emme menneet tarpeeksi pitkälle, emme ole tarpeeksi kunnianhimoisia ja sitten taas joskin kohdassa menimme liian pitkälle. Tässä käyn viisi tai kuusi seikkaa läpi. Ensinnäkin määritelmät 14, 15, 16 ja 18 numeroiset tarkistukset. Meidän ehdottamamme määritelmät vastaisivat ikaon käyttämiä määritelmiä. Anteeksi, nyt tässä sekoitin yhden asian. Tarkistukset siis todellakin vastaisivat ICAON määritelmiä, kun vuonna 2004 otimme nämä määritelmät käyttöön. Me joitakin kuitenkin hieman muutimme ja näitä määritelmiä on täytäntöpanosäädöksissä tuo, tusinoittain ö, käytetty. Jos nyt muuttaisimme määritelmiä, sillä olisi ennalta arvaamattomia oikeudellisia seurauksia Tämä koskee ennen kaikkea kohtia 14, 15, 16 ja 18. Tarkistus 27 puhuu EASan roolista kansallisten viranomainen akkreditoinnissa. Tämä on uusi idea. Me emme periaatteessa sitä vastustaisi. Mietimme vain, pitäisikö sitten myös EASan perusasetusta 216 myös muuttaa akkreditoinnin suhteen. 20, 60, äh, tarkistus 65 seuraavaksi. Me ymmärrämme tämän idean. Siinä yritetään EA, keskittyä EASan äh, rooliin rajat ylittävissä palveluissa, mutta tässä ei pitäisi menettää vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta – me haluaisimme sen todella takaisin tekstiin. EASan, EASan valvontarooli pitäisi, sitä pitäisi hajastella myös EASan perusasetuksessa. 26 tarkistus. Siinä puhutaan tukipalveluista. Puheenjohtaja käytti sanaa unbundling eriyttäminen. Olen samaa mieltä. Tämä aiheuttaa monenlaisia kysymyksiä, eikä kyse, tässä ole hyvin kuvattu sitä, mitä me esitämme. Mutta äh, tarkastuksen 76 ideat kyllä huolestuttavat meitä. Ne eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Me haluaisimme oikeudellisesti erittää tuki ja äh, lennonvarmistuspalvelut. No miksi? No jos Äh, jos jatketaan tällaista yhteisten palvelujen ähm, tarjoamista, niin virastot varmasti suosivat sisäisiä palveluntarjoajia. Tämä olisi meille, meidän mielestäni tärkeää yhtenäisen ilmatilan toteuttamisessa. En nyt tässä halua ähm, kyseenalaista omia argumentteja, niin, mutta haluaisin kuitenkin tuohon tarkistuksen 76 pienen muutosehdotuksen tehdä. Sitä voitaisiin tehdä tarkempi ja sanoa, että sanoa suurin piirtein, että pitäisi valita taloudellisesti kaikista hyödyllisin tarjoaja. 95 tarjoaja Cesar ilmaliikenteen yleissuunnitelman toteuttaminen. Ja itse asiassa me olemme antaneet säännön jo tästä. Meidän pitäisi toteuttaa koko Cesarin soveltamisala, eli baseline ESIP pitäisi itse asiassa tästä tarkistuksesta poistaa. Se olisi meille hienoa. Sitten tarkistus 108. Nämä tarkastukset ja niiden poistaminen. Nämä määritellyt viranomaiset, jos tämä, tämä kohta e, e, saattaa vaikuttaa oudolta, mutta jos se poistetaan, niin silloin jotakin menetetään. Esimerkiksi access to the accounts pitäisi pitäisi tässä kuitenkin pitää tekstissä mukana. No menin tässä nyt yksityiskohtiin, mutta kaksi suurempaa seikkaa tuli myös keskustelussa esille. Ensinnäkin toiminnalliset ilmatilalohkot, puheenjohtaja Rova Meissner, herra Kramer, herra Grosch ja melkein kaikki puhuivat näistä ilmatilalohkoista ja me olemme samaa mieltä, että ilmatilalohkot pitää saada edistymään se on keskeistä. Olemme viime kuukausina ja vuosina kuulleet huolenaiheita tästä valiokunnasta ja hyvinkin radikaalia kritiikkiä toiminnallisia ilmatilalohkoja kohtaan. Ja tämä paine on itse asiassa ollut hyödyllistä. Se on herättänyt meidät toimimaan, mutta tässä ei pitäisi nyt heittää lasta pesuveden mukana pois. Nämä oikeudelliset yksiköt, mm, no niin pitäisi, tässä pitäisi vähemmän keskittyä tähän oikeudelliseen puoleen ja keskittyä enemmän käytännön puoleen. Oikeudellista ja pitäisi keskittyä käytännön puolesta. Me itse asiassa lähden täältä puheenjohtajalta tapaamaan FAB CEn edustajia. Ja Georg Josenpovski haluaa myös edistää tähän suuntaan. Niin itse asiassa Josenpovski on kyllä edelleen aivan elossa. Ei hän ole missään komission sellissä. Ja hän, häntä ei ole myöskään erotettu. Hänen sopimuksensa päättyi hänen sopimuksensa, hän liittyi toiminnallisten ilmatilalohkojen perustamiseen. Hän teki mahtavaa työtä ja äh, hän varmasti kyllä äh, mielellään neuvoo myös teitä äh, tässä asiassa. Ja sitten henkilöstökysymykset ja tämä sosiaalipilari. Olen samaa mieltä henkil- siitä ja tiedän, mitä henkilöstöjärjestöt ö, ovat mieltä SESstä. Olisimme naiveja, jos emme tunnistaisi näitä huolenaiheita. Puheenjohtaja käytti ö, sanaa vihamielisyys. No painetta on olemassa, ja miksi tätä sitten kutsutaankin, niin me kyllä tunnustamme, että sillä on vaikutuksia ehdotukseen ja yritämme puuttua näihin huolenaiheisiin. Lakko, kuten kesäkuun lakko ja sitten lokakuun lakkouhka, eivät todellakaan auta ketään, eivät auta järjestelmää. Me neuvottelemme asiasta ja itse asiassa huomenna henkilöstöjärjestöjen kanssa puhumme asiasta. Me haluamme kansalliset tar- palveluntarjoajat, lentoyhtiöt ja kaikki muutkin pöydän ääreen. Me vaadimme kustannustehokkuutta ja kapasiteetin parantamista. Ja tämä liittyy siihen, miten, miten hyödyllisiä toiminnalliset ilmatilalohkot voivat olla. Me vaadimme siis lentoyhtiöltä, kansallisista palveluntarjoajilta ja kaikilta tietoa siitä, mitä ne ovat mahdollisim- mm, valmiita tekemään. Anteeksi puheenjohtaja, että puhuin näin kauan, mutta tämä keskustelu on oikein hyödyllistä meille kaikille. Kiitoksia. Haluaako Sassoli vielä sanoa jotain ihan lyhyesti? Solo ringraziare. Niin, kiitoksia. Halusin vain kiittää kollegoja ja komission edustajaa heidän tekemästään työstä ja näistä kommenteista, jotka he esittivät. Ne ovat hyvin merkittävät niiden pohjalta teemme jatkossa töitä, kun laadimme tarkistuksia. Minulla on pari seikkaa tässä, jotka ottaisin esiin. Me haluamme, että tästä tulee vahva virasto ja me haluamme, että siinä on yhteisön hallintojärjestelmä, koska me olemme sitä mieltä, että kun puhutaan Euroopan virastoista, eurooppalaisista virastoista, niin pitää varmistua siitä, että kansalliset positiot eivät ole liian vahvoja, koska se vahvistaa yhteisöhenkeä ja voimaa. Eli me haluamme saada aikaan hyvän tasapainon, kun puhutaan tehokkuudesta. Meillä on tässä ongelma, mutta ehkäpä menen herra Marineskun mietinnän alueelle. Me haluamme FAB, koska ne äh, äh, tehostavat toimintaa ja vähentävät kustannuksia, mutta äh, sitten tämä johtokunta tai hallintoneuvosto nimittää johtokunnan ja me eh, puhuimme, että siinä saattaa olla neljä tai enemmän jäsentä. Tietenkin on hyvin vaikea eh, saada aikaan yhteisöhenkeä eh, sellaiseen, sellaiseen elimeen, jossa on 32 jäsentä. Sehän on kuin neuvosto meidän täytyy miettiä tätä ja saada aikaan kaikista tehokkain vaihtoehto Kuitenkin lähtökohta on se, että me haluamme saada aikaan yhteisöhenkeä. Ja sitten lopuksi vielä olin erittäin tyytyväinen. En välttämättä ole komission kanssa aivan samaa mieltä, mutta ainakin voimme asioista keskustella tulevina viikkoina, mutta olen aivan samaa mieltä Rouva Fosterin kanssa, samoin kuin puheenjohtajan kanssa – Ehkä tässä nyt oli joitakin väärinkäsityksiäkin, mutta minä olen konservatiivinen ja minä haluaisin, että turvallisuus on mukana. Siitä syystä ehdotin muutosta, eli muutosta komission ehdotukseen, sillä sana safety, turvallisuus, mielestäni sen pitäisi olla mukana, koska se tarjoaa ne puitteet, joiden piirissä 28 jäsenvaltiota toimii ja pitäisi pystyä puolustamaan turvallisuutta ja toimia turvallisuuden puolesta. Ja siitä syystä olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla tuo alkuperäinen viraston nimi ja siinä pitäisi olla mukana sana safety. Kiitoksia vielä kaikille. Aivan varmasti tulevina viikkoina voimme tehdä yhdessä työtä. Kiitos. Kiitos. Kollega Foster haluaa vielä ihan lyhyesti sanoa jotain. Kyllä ihan lyhyesti. Kyllä ihan lyhyesti. Yes, you're right. There's, you know, 30. <laughs> niin olen, olet aivan oikeassa, että 32 on tosiaan tämä määrä. Nyt meillä on jo sellainen tilanne, jossa pienillä mailla ei ole paljonkaan resursseja ja nyt on jo mukana vähemmän väkeä, jotka tekevät töitä näiden asioiden parissa tässä viiden kierto. Minun mielestäni se ei toimi, koska siinä tarvitaan johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta, ja käsittääkseni sellaista on jo olemassa. Did you want to say anything on that, Mr. Baldwin? Kollega Baldwin, haluatko todella lyhyesti kommentoida tätä? Min, äm, um, No ei ehkä ole sopivaa palata nyt aiheeseen, mutta pitää ehkä välttää väärinkäsityksiä. Tätä... Öö, EASallahan omat, on omat FAB. -t. Olette oikeassa. Tässä johtokunnassa on noin 10 henkilöä. Me voimme katsoa näitä lukuja, mutta me yritämme vahvistaa loppujen lopuksi tätä valmisteluprosessia, valmi- vahvistaa järjestelmää emmekä heikentää jäsenvaltioiden roolia. Ja tätä rotaatiojärjestelmää voimme tarkastella, no eihän se tarvitse olla joka vuosi, mutta voimme tätä asiaa tarkastella edelleen. Kiitoksia. Niin tämä vain hidastaisi minun mielestäni tätä, koska jäsenvaltiot alkavat kidastelemaan, että kuka pääsee mihinkin ryhmään. Niin, tarkistukset jätettävä 26. marraskuuta mennessä. Tarkistuksia käsitellään 17. joulukuuta ja äänestys Tranvaliokunnassa toimitetaan 30. tammikuuta, eli tarkistukset 26. marraskuuta mennessä. Seuraavaksi esityslistan kohtaan kuusi esittelee Lichtenbergerin teksti sisävesiväylien, sisävesiliikenteen, tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen muuttaminen. Um, thank you very much. <laughs> um, uh, the, uh... Kiitos. Tilastotietojen kysymys on sellainen, joka ö, kuulostaa tylsältä eikä ole kovin suosittu, mutta, mutta se kuitenkin ö, tarjoaa perusteita poliittisille päätöksille – Komission ehdotus ehdotuksessa on useita delegoituja säädöksiä, meidän, joka, ja se aiheuttaa meille huolenaiheita. Nämä menevät liian pitkälle nämä delegoidut säädökset. Minulle oli tärkeää, koska tässähän emme keskity pelkästään sisävesiliikenteen rahtiliikenteeseen, vaan myös matkustajaliikenteeseen. Pitäisi siis käsitellä myös lauttoja ja risteily, risteilyjä. Esimerkiksi Tonavalla on yhä enemmän risteilyjä Ja äm, meidän pitää tarkastella tätä tarkemmin, myös tarvittavaa infrastruktuuria, satamia esimerkiksi. Infrastruktuurinäkökohdat ovat mielestäni tulevaisuudessa e- yhä tärkeämpiä. Ja sillat, intermodaaliset terminaalit ja ähm, ja nämä ää, laivakelpoiset päivät. Meidän pitää äm, tarkastella, missä on todellakin satamia, joissa ei ole pelkästään myös raideyhteyksiä, vaan ää, myös rekkayhteydet tai toisinpäin. Meidän pitää tukea infrastruktuuria ja eri polttoainetyyppejä, polttoainetyyppejä ää, laivakelpoisilla joilla. Mitä teknisiä muutoksia tässä tapahtuu? Onko ylipäänsä tätä trendiä puhtaampiin aluksiin niin kuin oletetaan? Miten tämä teknisesti kehittyy ja millä vauhdilla nämä muutokset tulevat ennen kaikkea? Laivakelpoisuus on mielestäni tärkeä kysymys. Meillä oli täällä jokin aika sitten parlamentissa kuuleminen, joka joka näki tämän äh, kysymyksen myös ilmastonmuutoksen suhteen. Jäätiköiden sulaminen äh, aiheuttaa veden äh, pinnan tasoon muun muassa Reinissä ja Tonavassa, sillä tämä tavallaan tämmöinen pus, näiden jäätiköiden puskuritoiminto jää pois ja näin myös mataliin vesistöihin vaikutus on suurempi. Ja luulenpa, että tulevaisuudessa tätä kysymystä pitää tarkastella vielä tarkemmin. Ja lisäksi pitää saada käyttöön tarkkoja tietoja, jotta voimme suunnitella politiikkaamme paremmin. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia kollega Dantin Grossin Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Edustan täällä nyt kollega Downtown ja hän kertoo, että hänelle tämä ehdotus sopii suurimmalta osin. Kiitokset esittelijälle. Erityisen tyytyväinen hän on siihen, että täällä halutaan kerätä myöskin henkilö matkustajatietoja, mutta hän korostaa, että kun puhutaan tilastojen keräämisestä, että silloin emme rasita alaa rinnakkaisilla hallinnollisilla työtehtävillä. Eli ehkäpä kannattaisi tutkia sitä, että kuka joutuu ja voi tarjota tietoa, tilastotietoa. Nämä kaikki vaatimukset, jotka tässä mainitaan, niin voidaan hyödyntää jollakin tavalla, mutta ei siten, että kaikki hoituu taas komission kautta. Tai että jos asia voidaan hoitaa muuten, niin ei tarvitsisi käyttää tätä järjestelmää. Tavoitteet ovat selkeät, mutta kuitenkin pitäisi varmistaa, että päällekkäinen tilastointityö siltä voitaisiin välttyä. Mitä tulee sitten komitologian menettelyyn, ja että komissio, parlamentilla olisi vahvempi sanavalta tai että tehtäisiin tällainen rajaus. Esi, esittelijäkin on aivan täysin samaa mieltä, että näin tulisi toimia. Kiitoksia. Ja edustaja Alkadraui. Kiitoksia herra puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tässä siirrytään uuteen delegoitujen säädösten ja täytäntöpanosäädösten käyttöön. Mitä tulee esittelijän ehdotuksiin, niin olemme samaa mieltä hänen kanssaan. Jäsenvaltioiden ei pitäisi kerätä tietoja vain ainoastaan tavaraliikenteeseen, vaan myöskin matkustajaliikenteeseen liittyen, niin kuin tällä hetkellä tehdään muillakin liikenteen aloilla. Tämä on tärkein asia ja tätä kannattaa tukea. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta koskien niitä tilastoja, joita on käytettävissä kaikkiin liikennemuotoihin liittyen ja jossain myöhemmässä vaiheessa voimme sitten siltä pohjalta analysoida tilannetta paremmin ja minä uskon, että siitä on hyötyä jatkotyötä silmällä pitäen, kun tässä valiokunnassa asioita käsitellään. Eli kaikin voimin olemme valmiita tukemaan näitä esitettyjä tarkistuksiakin. Kiitoksia. Thank you. Miss... Kiitoksia edustaja Meissner seuraavana. Kiitos. Ja kiitos myös esittelijälle Eva Lichtenbergille. Mehän, me olemme myös sitä mieltä, että on järkevää nyt käyttää tätä sopeuttamista Lissabonin sopimuksen järjestelmän optimoimiseksi. Tietysti Tämä on lisätaakka hallituksille, mutta me tarvitsemme näitä tietoja ja tieto, tiedot ovat olemassa, joten tietoja pitäisi kerätä yhä enemmän. Se, sehän auttaisi liikenneväylien optimoimisessa, Öm, mutta mehän puhumme tässä sisävesiliikenteen kelpoisuudesta ja tässä ei ole kyse pelkästään rahtiliikenteestä, vaan pitäisi ö, koko toimialan eduksi kerätä myös matkustusliikenteen tietoja. Ja me olemme näistä esittelijän esittämistä rajoituksista myös samaa mieltä. Kiitos. Kiitoksia sitten komission puolelta edustaja Romaninescu. Olkaa hyvä. And uh, good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Haluaisin kiittää kovasti esittelijää kaikkia valiokunnan jäseniä. Hyvin arvokkaita kommentteja. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että Euroopan komissio eh, pyrkii tällä ehdotuksella itse asiassa eh, mukauttamaan tämän ehdotuksen Lissabonin sopimukseen. Totta kai olemme aivan samaa mieltä siitä, mitä eh, täällä sanottiin Komissio tekee tällä hetkellä töitä, jotta saadaan yhdenmukaisemmin sopeutettua kaikki liikenneasetusta. Mitä tulee näihin tarkistuksiin, jotka liittyvät tiedonkeruuseen ja siihen, että lisätään muuttujien määrää, tällä hetkellä komissio haluaisi esittää oman varaumansa. Meidän täytyy analysoida lisääntynyttä taakkaa ja kustannuksia, joita tästä toiminnasta koituu. Kiitoksia. Right, even though you can comment <laughs> briefly. okay. No niin, ihan lyhyesti Eva. Niin, ihan lyhyesti tähän sanottuun. Nämä tiedot ovat oikeastaan kaikkialla jo käytettävissä tai tarjolla, selvähän se. Ja nyt kyse on siitä, että niitä kerätään siten, että ne ovat vertailukelpoisia. Siitähän tässä on kyse. Mutta kuten sanottu, nämä tiedot ovat jo oikeastaan olemassa kansallisella tasolla. Eli ei tämä tarkoita lisää työtaakkaa. Me vain vaadimme, jotta voimme energiainfrastruktuuriin liittyen toimia suunnitelmallisemmin, niin meidän täytyy tietää, miten tilanne kehittyy. Muuten tämä on ihan hukkaan heitettyä aikaa. Me tarvitsemme siis palautetta, jotta tiedämme, että ovatko meidän päätöksemme järkeviä, eli tuovatko ne tullessaan mukana käytännön muutoksia. Kyse on tiedoista, siis ensisijaisesti tiedoista, jotka ovat jo tarjolla. Kyse on vain siitä, että ne ovat tarjolla sellaisessa muodossa, jotka voidaan, joita voidaan sitten käsitellä täällä Euroopan unionin tasolla. Mitä tulee tekniseen infrastruktuuriin, niin minä yritän pohtia myöskin tätä yhteyttä eri asiakokonaisuuksiin, joita käsitellään, jotta saadaan tällainen johdonmukainen paketti aikaiseksi, ei tehdä päätöksiä, jotka sitten eivät unohdu, tai ettei tehdä päätöksiä, jotka unohtuvat sitten muista teksteistä. Kiitoksia. 21. marraskuuta tarkistukset on jätettävä viimeistään äänestys Tranvaliokunnassa 17. joulukuuta. Kiitoksia. Ja näin pääsemme seuraavaan esityslistan kohtaan rautatieliikenteen tilastoista annettu asetus ja sen muuttaminen tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta. Esittelijänä toimii Michel Kama, olkaa hyvä. Tämä nyt ei ole mikään kiistanalainen kysymys ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja uudemman kerran minun on korostettava, miten tärkeää työtä kollega Mas, äh, Matthew Gross on tehnyt. Hän sanoi, että raidepuolelle on siirrettävä vielä enemmän tätä liikennettä. Tämä tarkoittaa juuri sitä, mitä tässä on ajettu takaa. Me tarvitsemme lisää tilastotietoja. Eli me tarvitsemme näitä tietoja, joita kerätään ö, tavaroihin, matkustajiin ja onnettomuuksiin liittyen. Ja komissio ehdottaa nyt yksinkertaistettuja, tyhjentävämpiä ja ö, tarkempia tietoja, joita jäsenvaltiot esittäisivät. Ja nyt meidän täytyy pyrkiä välttämään päällekkäistä työtä, koska tarjolla näitä tietoja on ollut. Mutta koska rautatieliikenne turvallisuus asetukseen liittyen näitä tietoja kerätään onnettomuuksiin liittyen, joten niitä ei enää tarvittaisi muuten. Tässä vaan täytyy tehdä tarkistuksia, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksen voiman astumiseen. Tässä yhteydessä viittaan ö, tietojen yhdistämiseen. Minulle riittää yksi teksti, ei useampi. Meidän täytyy huomioida parlamentin toimivaltuudet, sillä me emme halua, että meidät vain tässä ohitetaan. Eli meidän täytyy olla tarkkana, että saamme sanamme kuuluviin. Mitä en voi hyväksyä on se, että Eurostatilta vietäisiin tämä tilastonkerrojen mahdollisuus. Meidän täytyy varmistaa, että Euro ja Eurostat tekevät tiivistä yhteistyötä mutta että toisaalta vietäisiin toimivaltuudet, niin se ei olisi oikea lähestymistapa ja meidän täällä tulisi kerätä yhteisiä tietoja. Me emme voi hyväksyä poistoa, koska me tarvitsemme tällaisen intermodaalisen vertailtavan lähestymistavan, eli kyllä me tarvitsemme todellakin yhteistyötä. Minä ehdotan myöskin tar- tarkistuksia näiden hiljaisten jarrujen osalta. Me olemme viimeisen kahden kolmen vuoden aikana panostaneet tähän melupuoleen aikanaan. Sillä ei ollut mitään merkitystä, mutta nyt on tarkoitus kerätä tietoa näihin hiilijaisiin jarrujärjestelmiin liittyen. Mehän tiedämme, että jos 80 prosenttia junista varustetaan näillä uusilla jarruilla, niin silloin melutaso puolittuu ja sitten EMTS järjestelmän käyttöönotto junissa se on tärkeä ja sitten rajat ylittävä koordinointi. Mehän tiedämme, että eurooppalaisen rautatieverkoston periferiassa on olemassa vielä tiettyjä ongelmia ja aukkoja, ja mitä tulee tulevaan vuoteen, 25 vuotta sitten rautainen esirippu murtui ja nyt Saksa ja Tsekkiit saavat suljettua kylmän sodan aiheuttaman aukon. Ja tämä Sepnitsin ja Dolnibut Sefnan aukko paikataan. 660 metriä on tämä aukon pituus. Hienoa. Täs, tähän liittyen voitte kerätä tietoa, voitte kertoa, että me luomme eurooppalaisen rautatien alu, yhteisen alueen. Me siis paikkaamme niitä haavoja, joita sodat ovat aiheuttaneet. Mutta tämä on positiivinen asia, koska en halua tässä vain valittaa koko ajan. Minä voisin esittää teille vaikka kuinka monta vastaavallaista projektia, jossa tämän reitin pituus on ainoastaan 6-10 kilometriä. Eli meidän täytyy keskittyä myöskin tällaisiin hankkeisiin, jotka voidaan toteuttaa nopeasti, eikä tarvitse odottaa kymmeniä vuosia. Ja mitä tulee tähän 300 kilometriin, tähän palataan myöhemmässä vaiheessa. Eli me ta- meidän täytyy yksinkertaista tietojenkeruujärjestelmää ja täytyy sitä kautta myöskin täydentää tätä valkoisessa kirjassa esitettyä tavoitteen asettelua. Vielä kerran kiitokset myöskin komissiolle tästä tehdystä työstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin arvon vieraat, silloin kun tunnemme sellaisen mahdollisuuden olemassaolon, että junat voisivat ylittää rajat, niin innostumme aivan vallattomasti. Niin kuten Martin Luther King sanoi, niin minulla on unelma ja nyt me unelmamme siinä, että junat liikkuvat rajat ylittävästi ehkäpä jo ensi vuonna, niin katson tätä SNCFn vierailiryhmää, joka on hyvin nuorta väkeä. He ovat meidän tulevaisuutemme ja toivottavasti he voivat ajatella mielissään, että rajat ylittäviä juniakin voi joskus olla olemassa. Yeah, Freiburg and Colmar. Niin, Freiburg ja Kolmar, Strasbourg ja Keel. Ai että mitä unelmia. Kollega Gross. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin varjoesittelijämme nimissä kiittää esittelijää. Varjoesittelijämme tu- tukee pitkälti Michael Kramerin ehdotusta. Varjoittelemme painopisteet ovat ennen kaikkea luotettavuus. No, menettelyn puolesta on aivan selvä, juttu, mutta luotettavuus on hänelle tärkeää. Ja sitten toiseksi tämä seikka, jonka josta puhuimme toisessakin mietinnössä, tämä päällekkäisyys tai kaksoiskäyttö, sitä pitää, sitä pitää välttää. Ja vielä haluaisin toistaa, kaksoiskäyttö, sitä pitäisi välttää, jos Esimerkiksi tiedot pitää välittää samat tiedot pitää välittää ensinnäkin sinisellä paperilla ja toiseksi keltaisella paperilla, niin sehän on aivan absurdia. Mitä tulee turvallisuustietoihin ja infrastruktuuriin, varjostelemme on samaa mieltä esittelijän kanssa, sillä nämä ovat seikkoja, joita ei pidä, pidä erottaa. Varjostelijamme ei ö, näe ongelmia näihin hiljaisten jarrujen suhteen. Niiden, niistähän kutsutaan saksaksi kuiskaaviksi jarruiksi, mutta mielestäni ne eivät kyllä niin hiljaisia ole. Ö, ole. Ja minä ö, olen sitä mieltä, että näissä rajat ylittävissä yhteyksissä ei ole kyse etäisyydestä, se voi olla kaksi metriä, vaan kyse on laadusta. Ö, on isoja maita, jotka eivät vieläkään ole tajunneet, että niillä on rajoja muiden maiden kanssa. On tärkeää, että infrastruktuuri ja turvallisuus pidetään yhdessä tai niitä tarkastellaan yhdessä, sillä usein voi, pitää todeta valitettavasti, että äm, infrastruktuurin investoimisen puutteet aiheuttavat turvallisuuspuutteita. Ja valitettavasti suurissa vakavissa onnettomuuksissa tämä pitää todeta yhä uudelleen. Tämä on siis mietintö, joka meidän ryhmältämme saa ö, suurelta osin tukea. Kiitos. Kiitos kollega Alka Draui Liberatski nimissä. Kiitoksia. Meidän Varjoesittelijämme ei ollut paikalla tänään, mutta hän oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. Ja me olemme enimmäkseen samaa mieltä kaikesta. Tietenkin tilastot ovat tärkeitä, niin että pystytään vertailemaan asioita. Ja ö, pitäisi mitata myös äh, esimerkiksi äh, matkustajien liittyviä tietoja ja tonnikilometreinä, henkilökilometreinä. Ja sitten pitäisi paremmin pystyä mittaamaan myös matkustajapalveluita istuttu kilometri per matkustaja. Tämä liittyy tietenkin julkisten palvelujen sopimuksiin. Hyvä, että tämä otetaan mukaan. Ja koska esittelijä otti tämän jo huomioon, niin olemme tyytyväisiä tähänkin, joten kaiken kaikkiaan me tuemme esittelijän ehdotuksia, joten vielä kerran kiitoksia. Katsotaan, mitä tästä tulee. Kiitos. Ja sitten edustaja Maisna. Diesen Fall muss ich niemanden vertreten, sondern No minun ei tarvitse tässä nyt edustaa yhtään ketään. Minä olen itse varjoesittelijä ja voinkin henkilökohtaisesti kiittää kollega Krameria tästä tekstistä ja yhteistyöstä. Voin hyväksyä tämän tekstin. On tietenkin selvää, että tietoa haluamme kerätä myöskin onnettomuuksiin liittyen, mutta toisaalta täytyy välttää päällekkäistä työtä, vaan yksinkertaistetusti järjestelmän pitäisi toimia. Siihen komissikin on pyrkinyt. Eli ei lähdetä tekemään asiasta monimutkikkaampaa rautatieliikenteen puolella, vaan käyttää olemassa olevia tilastotietoja, eikä eri värisillä papereilla brändättynä, niin kuin Matthew Gross totesi. Me tarvitsemme näitä tietoja, mitä tulee EMTSään, pyöriin ja näihin hiljaisiin vaunuihin, niiden osaltakin tilastotietoja tarvitaan, mutta täytyy vain pohtia sitä, että keneltä ne kerätään ja minne niitä välitetään. Eikö niitä voitaisiin kerätä tässä Rail Market Monitoring Scheme-järjestelmässä? DG Movehan tätä tekee ja uudelleenlaadinnan osalta tätä ehdotettiin. Eli täytyy pohtia sitä, että minne nämä tiedot kannattaa syöttää, minne ne välitetään yksinkertaistetusti ja järkevällä tavalla. Sen verran omalta osaltani. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Romanen. Sitten kollega Romanen Esku, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista kommenteista ja tarkistuksista, kuten olette lukeneet tekstistä, tekstistämme, komission aie oli yksinkertaistaa tätä tietojen keräämistä ja välttää päällekkäistä raportointia onnettomuuksien suhteen. Haluaisin kertoa teille samalla, että me teemme hyvää yhteistyötä Euroopan rautatieviraston kanssa ja olemme äh, allekirjoittaneet yhteisymmärrysmuistion siitä, että onnettomuustiedot todellakin saadaan ERAsta. Näin voimme vähentää kansallisten tilastoviranomaisten taakkaa. Komissio on tehnyt syvällisen analyysin ja tietoja näistä kahdesta lähteestä ja olemme tyytyväisiä tuloksiin. Meidän aikeemme olisi siis lopettaa tietojen kerääminen kansallisista viranomaisilta ja ottaa nämä tiedot Euroopan rautatievirastolta. Tietysti Eurostatia käytetään tietojen todentamisessa ja tiedon laadun todentamisessa. Kiitos. Uh, if I come... Tai itse asiassa jatkan vielä muista tekijöistä, joita on pyydetty. Meidän pitää huolellisesti tarkastella sitä, mitä, mitkä tiedot ovat tilastoja ja mitkä tiedot mahdollisesti voitaisiin kerätä er, muista lähteistä. Ehdotus, joka on nyt teidän pöydällänne, on yhteinen sopimus kaikkien intressiryhmien välillä. Ja tätä sopimusta on äm, Eurostatin työryhmissä testattu pitkän aikaa. Ja esimerkiksi MOVE-pääosasto on tässä päätietojen käyttäjä. Kiitos. Michael, haluatko vielä täydentää? Löytyykö uusia rautatiepätkiä? No niin, vierat hävisivät jo. Niin, Freiburg Kolmar. Saksan joukkojen tuhoama silta. Enemmistö kannatti sillan uudelleen rakentamista ja parin vuoden päästä voisimme sanoa, että 70 vuotta kului, kunnes tämä siltä saatiin korjattua. Minä siis unelmoin, kuten sinäkin, muutenhan me emme toimisi täällä. Mielellään olisi välittänyt nuorisolle tämän viestin. Eli viimeiset kolme sukupolvea eivät onnistuneet tässä jälleenrakennushankkeessa, mutta toivottavasti tämä onnistuu, se olisi hienoa. Kiitos kuuluu varjoesittelijöille, kuten myöskin komissiolle, kiitos myöskin TRAN sihteeristölle, kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä. Ja mitä tulee näihin hiljaisiin jarruihin, tarkkaan kuuntelen myöskin tätä terminologista työskentelyä. Kyllähän nämäkin tiedot on tarkoitus kerätä, katsotaan miten, mutta me haluamme vain saada tietoa niihin liittyen. Varmaan kaikki haluavat tietoa naisista hiljaisista jarruista. Kiitoksia oikein paljon. Tarkistukset jätettävä 21. marraskuuta mennessä äänestys sitten 17. joulukuuta. Näin voimme siirtyä suljetuin ovin käytäviin keskusteluihin, joten ne, jotka eivät tänne kuulu, niin pihalle vaan varsinkin neuvosto, alkakas laputtaa.